Ja en halua kuitenkaan puuttua internetin riippumattomuuteen, mutta viimeksi jo näemme, että laittomat, laittomat sivustot ylistävät terrorismia ja asia on tutkittu myös. Jotkut suosivat myös sitä, että nämä eurooppalaiset pidätetyt juuri tulisivat tässä keskiön Kyse saattaa olla myös eristämisestä, ei välttämättä eristystä tai segregointia, mutta tässä täytyy katsoa, mitä tapahtuu esimerkiksi Ranskassa ja Pariisin seudulla. Haluan muistuttaa teitä vielä siitä, että pidätysolosuhteet ovat sellaiset, että niissä pitää kunnioittaa perusoikeuksia. Useita tarkistuksia on mukana myös, jotka rikastavat tätä mietintöä ja nyt tässä vaiheessa pitää laatia kompromissitarkistuksia varjoesittelijöiden kanssa. Kokoonnumme syyskuussa. Tässä siis päälinjat näistä tarkistuksista, joita esitettiin, mutta kaiken kaikkiaan erittäin monimuotoista työtä olemme tehneet ja siinä on tullut esiin eri puolia tästä ongelmasta ja uskoisin, että me pääsemme tässä asiassa hyvin kompromisseihin, jotka ovat myös järkeviä. Kiitos. Vielen Dank, Rashida. Um, nun kämen... Kiitoksia kovasti, Rashida. Tässä vaiheessa puhuisivat äh, varjoesittelijät ensin, edustaja Gomez. Kiitoksia, haluaisin kiittää Datia esittelijänä siitä, että hän on ollut yhteistyöhaluinen. Tämä on ollut oikein myönteistä. Ja muiden varjoesittelijöiden kanssa varmasti saamme aikaan hyvää työtä. Jo se, että me olemme allekirjoittaneet yhdessä useita muutosehdotuksia osoittaa, että mielipiteemme ovat yhteneväisiä ja olemme avoimia keskustelemaan eri mahdollisuuksista tavalla, joka on korrekti. kun haluamme to- torjua radikalisoitumista ja samalla haluamme kunnioita, kunnioittaa perusoikeuksia. No, puhunpa englantia, koska muistiinpanoni ovat englanniksi, niin se on helpompaa. On tiettyjä alueita, joista emme ehkä ole vielä yhtä mieltä, mutta mutta varmasti saamme kompromisseja aikaan. Yksi ongelma on niin kutsuttujen radikalisoituneiden vankien eristäminen vankiloissa. Tämänhetkinen kohta viisi. No se on puhuttanut ryhmässäni. Tiedän, että tämä on yksi mietinnön pää ajatuksista sellaisena kuin Dati on sen laatinut. Mutta me emme voi estää näiden henkilöiden reintegroitumista, vaikka ovatkin jo radikalisoituneet. Jos me lähdemme siitä ajatuksesta, että he ovat menetettyjä sieluja, niin silloin mekin olemme meidän täytyy pohtia, miten voisimme integroida nämä henkilöt, miten paljon julkisesti tulisi investoida integrointipolitiikkoihin eikä eristämissegregointipolitiikkoihin. Oli, tapahtui tämä sitten vankiloiden sisä- tai ulkopuolella. Ja sitten tästä internetistä vielä. Tämä on aika laaja osa tätä mietintöä, mutta meidän täytyy saada aikaan tasapaino. Emme me voi sälyttää internetin palvelun, tarjoajille internetin, vastuuta internetin sisällöstä. Meidän täytyy tietysti pyrkiä pois tilanteesta, jossa internetissä ei äm, viljellä vihapuhetta ja äh, kehoteta radikalisoitumiseen – ja on tärkeää, että meillä on myös juridiset tarkastusmahdollisuudet, koska se, mitä ehdotetaan ja se, mikä voi olla sensuuria, niin näiden kahden välinen välimatka on aika lyhyt ja ehkä tämmöinen juridinen reitti olisi parempi valita. Ehkä olisi hyvä kehittää käyttää voimakkaita narratiiveja, käytänteitä ja politiikkoja, jotta voitaisiin torjua radikalisoitumista netissä ihan paikallisestikin kuntien, kansalaisyhteiskunnan tuella. Tämä tietysti edellyttää tukea komissiolta rahallisesti eikä ainoastaan rahan muodossa. Meidän tulisi tässä valiokunnassa ponnistella, jotta voisimme silloittaa ulkoisen ja sisäisen turvallisuus, turvallisuus lähestymistapamme, koska ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välillä ei oikeastaan ole rajaa. Ja täällä parlamentissakin me joskus hanakasti haluamme tehdä tämän eron, mutta meillä tulisi olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Meidän täytyy niveltää kaikki välineet ja keinot, joita meillä on, koska ne yhdessä, niin vain sillä tavalla voimme torjua radikalisoitumista. Me olemme tämän lähestymistavan omaksuneet ja me haluaisimme, että myös tiedustelutietoa vaihdettaisiin jäsenvaltioiden kesken enemmän. Tiedän kyllä, että tämänhetkinen asiantila ei rohkaise luottamukseen, mutta emme me voi taistella radikalisoitumista ja terrorismia vastaan, jos me emme luota toinen toisiimme. Ja jos me emme investoi lähde, lähde kontakteihin kolmansien maiden kanssa, niiden maiden kanssa, joista terrorismia tulee, tai niiden maiden kanssa, joissa vallitsee yhteiskunnallista turvattomuutta. Sieltäkin tarvitsemme puheenvuorokumppaneita. Ja ajattelen esimerkiksi Libyaa. En usko, että Libyasta tulee hallittavissa oleva valtio ihan lähi tulevaisuudessa huolimatta siitä sopimuksesta, joka juuri on saatu aikaan. Mutta tarvitsemme kumppaneita, koska Libya on tärkeä puheenvuorokumppani. Tähän loppuun sanon vain, että minä uskon, että me pystymme tekemään yhteistyötä Meillä on kaikki nämä varjoesittelijät ja kaikki hyvä asiantuntemusta. Meillä on niin varmasti saamme hyviä kompromisseja. Kiitos Anna. Sitten Safi Intveld. Kiitos puheenjohtaja Korva varjoesittelijämme Maiti Pakadas Punduan. Aloittaisin yhdestä asiasta, josta itsekin jätän tarkistuksen, tai jätin tarkistuksen on kieli ja määritelmät koska käytetään termejä kuten radikalisoituminen ja vieraat ulkomaiset taistelijat, niitä käytetään löyhästi, mutta täytyy olla kovin tarkkoja siitä, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan ulkomaiset taistelijat. Usein eivät ole ulkomaisia, vain omista maistamme. Ja radikalisoituminen pitäisin parempana väkivaltainen ekstremismi, koska siinä paremmin kerrotaan se, mitä tarkoitetaan. Minä olen aika radikaali itse ja radikalisoidun vanhetessani. kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. So um, the, re- <laughs> the remarks of, um, of uh, <coughs> Mrs. Pagasurtun. Pakasudunduan eh, huomiot sitten. Hänen tarkistuksensa ennen kaikkea yrittävät rajoittaa mietinnön soveltamisalaa, koska hänen mielestään alkuperäinen ehdotus keskittyy liiaksi tällaisiin painostaviin toimiin hän haluaisi, että keskitytään enemmän eltaehkäiseviin toimiin. Monia tarkistuksia on, joissa painotetaan sitä, ettei saa leimata eh, uskonnon perusteella tiettyjä yhteisöjä ja kaikissa toimissa täytyy noudattaa täysin ihmisoikeusstandardeja – Rouva Kasutuntula myöskin painottaa sen merkitystä, että kansalaisyhteiskunta on mukana ei pelkästään paikallisyhteisöt, joissa rekrytointiprosessi alkaa, vaan myöskin muissa ympäristöissä, joihin mietinnössä viitataan, kuten vankilat tai internet. Hän viittaa kansalaisjärjestöjen, vapaaehtoistyöntekijöiden, uhrien vaikutukseen ja poliisiviranomaisten vaikutukseen. Hän myöskin painottaa sitä, että rekrytointiprosessi voi olla globaali ilmiö, mutta ei pitäisi osoittaa sormella nimenomaisia maita ja alueita, ja pitäisi pystyä viittamaan siihen, mitä koko maailmassa tapahtuu, kuten myös mitä tapahtuu rajojen sisällä. Sitten nimenomaisista aiheista vankilat. Hän haluaa painottaa sen merkitystä, että mikä henkilökunnalla vankiloissa on ja kansalaisjärjestöillä – koska olennaista on käytännön koulutus, ettei saada pelkästään selville, vaan myös estetään radikalisoituminen tai turvautuminen väkivaltaisen ekstremismiin. Pitää myös mielessä, että jos on liiallisia pakkotoimia, niin sillä voi olla vastakkaisia vaikutuksia ja täytyy täysin kunnioittaa ajatuksen vapautta koskien uskonnollista työtä vankiloissa. Internetin osaltahan haluaisin lähettää positiivista yhteistyöviestiä internetyhtiöiden suuntaan internetpalveluiden tarjoajien suuntaan. Ja on selvää, että jos yhteistyöstä kieltäydytään, niin täytyy olla aktiivisia, mutta ilmaisuvapautta ei voida uhrata. Koulutuksesta. Kun äh, Rava Pakasan Dunduan mielestä se on mietinnön tärkein osa, sitä täytyy eniten painottaa, koska kotouttaminen alkaa tästä vaiheesta. Luodaan positiivinen tietoisuus yhteisistä arvoistamme, opetetaan se, että erilaisuus tekee meistä vahvempia ja näin luodaan tai annetaan puhti eurooppalaiselle kansalaisuudelle. Se on avainasemassa oleva väline näissä pyrkimyksissä erityisiä ohjelmia, joissa keskitytään positiivisiin identiteetteihin. Se on olennaista, mutta tässäkin jos liikaa julkiset viranomaiset puuttuvat asioihin, siinä pitää olla kovin varovainen ja koulutuksen vapaus myös täytyy taata. Täytyy muistaa, että koulutuksessa ei ole kyse pelkästään kouluasioista, vaan myös sosiaalisesta ympäristöstä ja perheistä. Ja haluamme antaa puhtia toimille näillä aloilla käsi kädessä asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa, jotka haluavat torjua väkivaltaista ekstremismiä ja haluaisin sitten henkilökohtaisena huomiona lisätä, että Rovapakassa Durdua on kovin kokenut itse, hänellä on kokemusta Paskimaalla näistä prosesseista. Ja sitten lopuksi tästä huomiosta jatkaen. Hän painottaa tarvetta sille, että vaihdetaan tietoja ja parhaita käytäntöjä – Täytyy varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja että jokaisessa toimessa, kun ajatellaan kansalaisten rekrytointia, niin oikeusvaltion periaatteet täytyy varmistaa. Tässä Rovokasuus Durduan huomionsa, huomiot tarkistuksistaan. Kiitos Sofi. Sitten tulisi kollega Spinelli vuoroon. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja Kiitoksia rouva Datille erittäin hyvästä työstä, hankalastakin mielestäni. Olette tehnyt hyvin hyvää tietä, nyt, tietä nyt puhunkin Italiaa, koska minullakin on muistiinpanot italiaksi. Varjoesittelijänän roolissani olen pyytänyt näkemystä 14 kansalaisjärjestöltä. Tämä mietintö ilmaisee kyllä kaikkein tärkeimmät kansalaisjärjestöjenkin huolenaiheet. Tässä kuitenkin korostetaan pikemminkin repressiivisiä toimia kuin ennaltaehkäiseviä. Monet ähm, hyökkäykset eivät, ole, eivät tapahdu ulkomaalaisten hyökkäjien toimesta, vaan syntyvät omaan yhteiskuntamme sydämessä. Ja mitä tulee näihin uskonnollisiin radikaaleihin, niin meidän on kiinnitettävä huomiota äh, näiden ilmiöiden seuraamuksiin ja siihen, että emme leimaa turhanaikaisesti uskontojen edustajia. Olen nähnyt Europolin kertomuksen vuosien 2013-2014 iskuista vuonna 2013. Uskonnollinen ekstremismi ja radikalisoituminen kävivät ilmi kyllä näistä iskuista. Ja vuonna 2014 suurin osa hyökkäyksestä eivät olleet uskonnollisen radikalismin leimaamia Europolin mukaan. Olen yhtä mieltä kollega Intfeltin kanssa tästä terminologiasta. Minäkin haluaisin täsmällisempää terminologiaa, vaikka tämä on näennäisesti äh, yleisluontoista. Eli olisi parempi puhua väkivaltaisesta eks- ekstremismistä, koska muunlainen radikalismi voi olla myös ei-väkivaltaista, emmekä halua esimerkiksi uskontoja leimata. Minä itse ja ryhmäni olemme esittäneet tarkistuksia, joka liittyy siihen, millainen rooli kettoutumisella ja marginalisoitumisella on, tai kettoutumisella ja yhteiskunnan ulkopuolelle sysäämisellä on marginalisoitumiseen pikemminkin. Ja sitten vielä näistä vankiloista. Mehän olemme tässä valiokunnassa keskustelleet tästä asiasta ja kollega Dati tulkitsee tämän vankiloiden segregaation ehkä hienossa jotenkin nyansoidummin kuin me, mutta tässä segregaatiossa on kyllä kyse eristämisestä suomeksi sanottuna. Mielestäni näissä asioissa on tärkeää olla yhtä mieltä myös san- sanojen tasolla internetistä. Tämäkin on aika arkaluontoinen asia meidän ryhmällemme. Valvominen ja sensuroiminen on, ovat asioita, joita täytyy tarkastella kieli keskellä suuta. Täytyy kuitenkin taata ää, ihmisten mielipiteen ilmaisunvapaus ja informaatiovapaus Olemme suosittaneet kursseja koulimista toleranssiin, suvaitsevaisuuteen ja on myös erittäin tärkeää, että teemme juridista ja poliisiyhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja olen aina peräänkuuluttanut sitä, että aina kunnioitetaan eurooppalaisia perusarvoja ja jopa vielä korkeammallekin tasolle meneviä arvoja kun ajatellaan maahanmuuton ja terrorismin välistä yhteyttä, niin minä kyllä vastustan mitä tahansa teknistä, etnistä tai rotuun perustuvaa profilointia. Toivon, että kompromissit olisivat mahdollisia ja ainakin nämä term- terminologiaan liittyvät. Ja toivon, että tarkka- tarkastuksen otetaan huomioon. Kiitos. Herzlichen Dank, Kollegin Spinelli. Kiitoksia kollega Spinelli. Sitten Jean Lambert. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Datille tästä mietinnöstä. Tässä on aika paljon työtä kesäksi, kun katsotaan läpi näitä tarkistuksia. Varmasti niissä näkyy koko kirjo eri vaihtoehtoja niistä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ratkaistaan painostustoimin rajojen sisällä ja joillakin taas on sitten kokonaisvaltainen näkemys asiasta. Mutta niin kuin muutkin sanoivat, meillä on kyllä tässä mahdollisuus tehdä valintoja ja monet ovat tässä jo tehneet näitä tarkistuksia ja ne ovat jotkut niistä parempia kuin mitä itse olen esittänyt. Jotakin löytyy varmasti näiden välistäkin. Jotkut asiat tulivat jo esille. Minun mielestäni meillä pitäisi olla takeet siitä, että olemme selvillä vesillä siitä, mitä puhutaan ja mistä puhutaan. Minä olen esittänyt tästä tarkistuksia ryhmän nimissä 21, mikä meidän mielestämme on radikalisoitumista tässä yhteydessä, kun siitä puhutaan, ja sitten nämä ulkomaalaistaistelijat jossakin vaiheessa katsottiin tätä ja unohdettiin oikeastaan, että usein on kyse EUn kansalaisista, jotka ovat näissä mukana. Ja sitten soveltamisella tämä mietintö sinänsä on perillä, siinä ollaan perillä, mistä kyse on, mutta minun 23 tarkistukseni esimerkiksi siinä yritetään selkeyttää sitä, mistä puhutaan. Radikalisoituminen ei ole spesifiä, joka liittyy tiettyyn uskontoon tai ideologiaan. Jos nyt katsotaan näitä rasistisia hyökkäyksiä, joita on tehty, islamofobisia hyökkäyksiä, antisemitistisiä hyökkäyksiä ja muitakin on, muitakin kauheuksia esimerkiksi Lontoon metrossa. On eh, erilaisia uskon, uskontoja, uskomuksia, eh, jotka saattavat eh, aiheuttaa pelkoa ja kauhistusta yhteiskunnassa. Tämä pitää muistaa, koska muussa tapauksessa vaarana on se, että jotkut ihmiset jätetään tästä sitten täysin ulkopuolelle. Ehkä heijastele, mitä muutkin sanoivat, että tietyt tahot ovat vastuussa valvonnasta ja tietyt taas tuesta, ja meidän täytyy olla selkeinä siitä, että mitä enemmän ihmisiä nähdään osana, ihmiset nähdään osana valvontajärjestelmää, sitä enemmän saatamme vaarantaa yhteiskuntamme rakenteita. Eli eh, ikään kuin tekosyy terrorismille ja tukisille ei ole sama kuin terrorismin selitys, sen selittäminen. Ja tämä on keskustelu, jota käydään yhdistyneessä kuningaskunnassa. Minkä tyyppistä keskustelua voidaan sallia käytävän yliopistomaailmassa esimerkiksi. Ja jos me todella haluamme vastatoimia näitä ääriilmiöitä vastaan, meidän täytyy katsoa, että siinä suojataan nämä perusarvot. Sitten tämä vankilakysymys, minulla on siitä tarkistus ja kompromisseista sitten keskustellaan. Ja sitten tämä internetkysymys, me pidämme lähtökohtanamme nykyisen EU-lainsäädännön joka koskee esimerkiksi lapsipornolainsäädäntöä ja meillä on siinä lainsäädäntöpuitteisto ja tässä saattaa syntyä tosiaankin oikeudellisia haasteita. Ja sitten tämä yhteistyö kolmansien maiden kanssa meidän täytyy olla siinäkin selvillä vesillä siitä, minkälaisia takeita on. Guantamon, Guantanamo esimerkiksi, äh, amerikkalaiset näkevät sen ikään kuin rekrytointitoimijana. Täytyy äh, katsoa, missä puitteissa tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja sitten kysymys myös ähm, palautuksesta äh, ja vastaavista kysymyksistä. Täytyy katsoa, mitä opimme siitä, eikä pitäisi vain pitäytyä näissä ennakkoluuloissa, joita on monissa tarkistuksissa, mutta hyvää yhteistyötä joka tapauksessa. En kuitenkaan kadehdi esittelijää, kun pitää laatia kompromisseja näin monimuotoisesta tarkistusjoukosta. Joka tapauksessa odotamme kovasti rakentavaa yhteistyötä tässä mietinnössä. Vielen dank. Kiitos kovasti. Sitten kollega Winberg. Ja. Eh, tack, fru Och, eh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on vaarallisin mietintö, jonka olen koskaan lukenut. Yhteenvetona voi sanoa, että koko mietintö yrittää kuvata terroristit uhreina ja puhua siinä yhteydessä ihmisoikeuksista. Ikään kuin antaa verukkeen tälle kauhistuttavalle käytännökselle. Tässä puhutaan ulkomaisista taistelijoista. Heillä on ollut dramaattisia kokemuksia, siellä sanotaan, näistä terroristi- ja organisaatiosta halusin tässä osaa näyttää kuvan, en tiedä onko se niin helppo nähdä, mutta tässä on esimerkki siitä, että miten nämä kutsutut taistelijat äh, puuhailevat. Viisi miestä, joita pidetään vakoilijo, pidettiin vakoilijoina nämä terroristit. Sitten laittoivat, äh, hukuttivat he. Tämä voi nähdä internetissä ja tällaisia klippejä on paljon näitä voi katsoa näitä kauheita juttuja, kun eh, tämän poltetun, elävältä poltetun lentäjän näin, niin itkin. No sitten tämä maahanmuuttoasiat EU-ssa, niin Eurojustin kanssa on ollut paljon kokouksia jossa sitten on äh, tietojenvaihdossa tullut esiin yhteys maahanmuuton ja terrorismin välillä. Pariis, Bryssel, Lontoa ja Tunisiassa olisi ollut näitä tapahtumia. Monissa terroristi-iskuissa on niin, että täytyykö hyväksyä terrorismin tuleminen EU, milloin sitten ollaan, aletaan puolustaa omia kansalaisiamme. Herzlichen Dank, Kollegin Wimberg. Kiitoksia Winbeck. Sitten kollega Patton. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä puhutaan radikalisoitumisesta niin kuin kyse olisi spontaanista ilmiöstä, että no, sillä ei olisi mitään syitä. Terroristit tarvitsevat jonkinnäköisen ideologian, jos ei muuta syytä ole perustella väkivaltaa, niin kuin olette nähneet Ir- Irlannin nationalismin, baskinationalismin. Siellä on poliittiset tavoitteet, joita on käytetty tekosyynä väkivallalle. Ja nykyisellä terrorismilla on myös ISISin viitoittama syy taustana. Eli kyseessä on oman uskonnon ylivaltaisuus suhteessa muihin. Tässä ei mainita islamia sanallakaan tai jihadistit, mutta 600 mm, tarkistusta on kuitenkin, joten parannusta on näkyvissä. Kaikilla näillä terroristeilla ääri ilmiöillä on yhteinen kirjallisuuspohja, Korani, ja e, siellä sanotaan, että e, tapa ja sodi, joten jihadistit, jihadistit e, sanovat, että profeetta sanoo, että tuomio on vasta sitten valmis, kun muslimit voittavat juutalaiset. Ja joka tapauksessa, mitä on radikalisoituminen? Se on ääriilmiö ja se on väkivaltainen militantti versio Muhammedin äh, uskosta. Tämä on äh, sellainen, että siinä on ääriilmiö, jossa, äh, jossa tapetaan, eikä sillä ole väliä, vaikka itse saisi surmansa, koska siitä saa palkinnoksi neitsyitä. Tämä on hyvin houkuttelevaa. Joten miten me puutumme tähän? Miten puutumme ideologiaan? ei voi tehdä mitään ennen kuin sen ymmärtää. Tämä on ideologinen taistelu maltillisten ja ääriaineisten kanssa. Meillä on tästä selviä esimerkkejä. Sanotaan, että kyse on äärilaidan ja maltillisten välillä. Maltillisten täytyy ymmärtää, että pitää tuomita nämä ääritekstit joita ei enää voida soveltaa nykyaikana. Täytyy karkottaa nämä ääri, äärianekset moskeijoista ja muualta, joten fundamentalismi ja sellainen islamin usko, sillä ei ole paikkaa länsimaisessa demokratiassa. Tiettyjä käytännön keinoja. Meidän pitäisi lopettaa massamaahanmuutto eikä kiihdyttää sitä niin kuin tänään puhuttiin, että rakennetaan laillisia reittejä. Emme voi edes toivoa, että voisimme assimiloida näitä ihmisiä omiin maihimme, joilla ei ole länsimaisia arvoja, jos tuomme heitä lisää maihimme ja meidän pitäisi lopettaa moskeijojen ja moskeijoiden imaamien rahoitus. Pakistan esimerkiksi käyttää valtavasti rahaa moskeijoihin. Minä, minun alueellani on upeita moskeijoita, niitä eivät paikalliset ole rahoittaneet, tämä pitäisi lopettaa. Ja meidän pitäisi yrittää muuttaa mielen tilaa ja sitä varten pitäisi muuttaa oma mielentilamme. Länsimaisen äh, sivistyksen pitäisi äh, lopettaa tällaisen pimeän ajan ideologian äh, ihaileminen. Kiitoksia teille sitten kollega Maier. Dank u, voorzitter. Ja, dit rapport draait weer volledig natuurlijk om de, de hete brei heen. En ik ben het met de vorige spreker... Kiitos, niin tämä tässä mietinnössä olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Miten tämä onnistuikaan, mutta kyllä tämä onnistui. Siis äh, mietintö terrorismista ilman, että tartutaan härkää sarvista. Tästä näyttää tulleen tapaa, että islamilainen terrorismi rajoitetaan nuoriin ihmisiin, jotka ovat tunne kuuluvansa yhteisöön, mutta äh, siis he kyllä toimivat ideologian puolesta ulkomaiset taistelijat. Se on islam se ideologia. Näin se on. Ja haluaisin nähdä, että se otetaan huomioon tässä mietinnössä. Kuitenkin jos mietintö jää tällaiseksi, niin sitten esittelijä ei tee siitä mitään parempaa, koska sen sijaan, että terroristien estetään palaavan EU-hun, niin tämä mietintö painottaa tarvetta pitää heidät EUn sisällä. Milloin pitäisi heidät saada ulos kuin pitää täällä. Entäs 5000 jihadistia? Ehkäpä joku osa heistä on siirtynyt, mutta kuinka moni on tullut takaisin? Onko siitä mitään käsitystä? Entäs valvonta ulkorajoilla? Jotain mietinnössä siitä on, mutta niin kauan kun EU jatkaa sitä, että maahanmuuttajia toivotaan tervetulleeksi ilman, että on mitä ajatusta siitä, että mitä he ovat, saattavat olla terroristeja, niin se on vastakkaisia vaikutuksia aiheuttava ja nyt on korkea aika. Että tällaisesta heikosta kannasta täytyy mennä takaisinpäin, koska ei tällaista todellakaan voi hyväksyä täytyy ryhtyä tiukkoihin toimiin, sulkea rajat, ottaa käyttöön rajatarkastukset uudelleen ja lähettää vene takaisin niin kuin Australiakin. Ein letzter Redner steht... Viimeinen puhuja vielä puheenvuoron pyyntölistalla, kollega Gerard Dupré. Gerard, ole hyvä. Euh, merci, president. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin haluan onnitella Datia hänen mietinnöstään, vaikka osa meistä, osalla meistä onkin varaumia tiettyjen ehdotusten tai nyanssien <clears throat> osalta, mutta sehän on normaalia. Tämä on erinomainen pohja työllemme, koska se viitoittaa aika hyvin tätä kenttää, jolla nyt olemme. Enkä. Ja sanon teille, että älkää antako niiden häiritä teitä, jotka syyttävät teitä oma hyväisyydestä terrorismin edessä. On parempi, että ei kiinnitetä huomiota tuollaisiin puheisiin. <clears throat> Joissain määrin asioita on sekoitettu. Kaikki maahanmuuttajat hän eivät tietenkään ole terroristeja, joten älkäämme langetko yksinkertaisuuteen ja hölmöyteen. Ne tarkistukset, joita olemme ehdottaneet, tähtävät neljän seikkaan. Täällä puhutaan paljon strategioista ja tämä, mielestäni e- komission taholta tämä on vähän epäreilua, koska strategia on jo määritelty aika pitkään. Nyt tarvitaan operatiivista toimintasuunnitelmaa, joka Mm, jota aletaan noudattaa. Strategia on jo valmiina, mutta toimintasuunnitelma, operatiivinen toimista, toimintasuunnitelma, joka vastaa todellisiin uhkiin, sitä me tarvitsemme. Kaksi. Mitä terminologiaan tulee ja siitä käytävään keskusteluun, olen sitä mieltä, ehkäpä Euroopan neuvoston pöytäkirja, jossa puhutaan ähm, väkivaltaisesta ekstremismistä ja sellaisesta radikalisoitumisesta, joka johtaa terrorismiin. Se on hyvä sanamuoto. Kolme. Minä olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että Europolin roolia tulisi vahvistaa. Sen roolia täytyy vahvistaa, äh, kun torjutaan äh, terrorismi terrorismia ja vaarallista sisältöä internetissä. Paljon on puhuttu moskeijoista, mutta ne tutkimukset, jotka, joita olen nähnyt, niin eiköhän internetillä ole suurempi vaikutus kuin moskeijoillakin. Tietysti täytyy valvoa sitä, mitä internetissä tapahtuu, vaikka tämä, oman, vaikka tämä onkin arkaluontoinen asia, ja toki me haluamme kunnioittaa ilmaisuvapautta, mutta uskon, että on sellaisia tahoja, jotka voivat valvoa <clears throat> internettiä tietääkseni Europolin ansiosta jo 50 interventiota on estetty siis eh, internetissä. Eli internetiä voidaan kyllä valvoa. Ja sitten ihan lopuksi, olen yhtä mieltä samaa mieltä kuin muidenkin kanssa siitä, että ei pidä olla huolissaan ainoastaan Euroopan unionin sisä, sisällä tapahtuvista asioista. Myös eh, ulkoinen turvallisuus on tärkeää Meillä on tiettyjä kumppanimaita, jotka ovat erityisen hauraita tällä hetkellä ja täytyy ryhtyä toimiin, jotta voimme torjua radikalisoitumista ihan heti äh, alkulähteellä, lap, silloin kun se on vielä lapsen kengissä. Äh, kyllä on, täytyy tehdä paljon, jotta voidaan äh, ohjata nuoria pare, kaidalle tielle niin, että eivät houkuttaudu jihadistien lumoihin. Kiitos. Kiitokset, että sain puheenvuoron. Herzlichen Dank. Kiitos, Gerard. Kollega Kienkö on vielä lopuksi pyytänyt yhtä puheenvuoroa. Sitten kollega Rashida Dati esittelijänä loppuun. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä teema, kiintoisa. Myös siksi, että myös kultvaliokunnassa työstämme tätä teemaa ja se, että Livessäkin tästä keskustellaan, niin on kiintoista nähdä, että millä tavalla me tätä teemaa <clears throat> molemmissa valiokunnissa käsittelemme. Minä olen kiinnostunut erityisesti tästä radikalisoitumisesta. Ei tulisi keskittyä ainoastaan negatiivisiin seikkoihin, vaan siihen, miten radikalisoitumista voitaisiin estää. Eli deradikalisoituminen kiinnostaa minua. Uskon, että tämä on erittäin kiintoisa ilmiö ja meidän tulisi tukea niitä, niiden henkilöiden perheitä, jotka ovat radikalisoitumisen uhan alla. Täytyy auttaa näitä perheitä, mutta tulisi olla myös ihan kokonainen verkosto, joka auttaisi näitä ihmisiä koulutuksen kautta, ihan koulunkin kautta, niin että kouluissa olisi ohjelmia ja myös kulttuurisia ohjelmia, tarvitaan koulujen ulkopuolella, kuten vaikkapa vankiloissa, niin että radikalisoituminen saattaisi tätä kautta vähentyä. Eli haluan lähestyä tätä ongelmaa niin kulttuurisesti kuin psykologisestikin, jotta voisimme onnistua myötävaikuttamaan näiden henkilöiden elämään, jotka siinä vaiheessa, kun Mm, lähtevät, mm, saavat päätökseen tämän deradikalisoitumisohjelmansa, äh, <clears throat> voivat puolestaan auttaa muita radikalisoitumisen uhan alla olevia nuoria. Äh, yksi asia, johon olen kiinnittänyt huomiota, on se, että me puhumme aika paljon näiden henkilöiden äh, tunnistamisesta rajoittaa, mutta meidän ei pitäisi yleistä, koska usein alamme tehdä yleistyksiä. Ähm, lähdemme siitä, että kaikki maahanmuuttajat ovat äh, mahdollisia radikaaleja ja niin edespäin. Olisi paljon tärkeämpää ymmärtää hiukan näitä sosiologisia taustoja ja ymmärtää paremmin, minkälaiset ihmiset lähtevät tällaisille, tällaiselle tielle. Ähm, ainahan nämä henkilöt eivät tule kaikkein heikoimmista äh, lähtökohdista. Myös internet on melkoinen värväys lähtö. Ei, aina ei ole kyse ää, niin sanotusti alakynnessä olevista ää, väestönosista, vaan ää, muistakin, muutkin ihmiset voivat lähteä tällaiselle, valita tällaisen tien. Ja haluan vielä korostaa tätä kulttuuria ja koulutusta. Ää, ne täytyy ottaa huomioon näissä meidän hankkeissamme, hankkeissamme niitä tuli, ni, niitäkin tulisi pitää painopisteenä. Koulutus voisi olla sitä paitsi enemmän kulttuurien välistä niin, että voisimme tar- torjua terrorismia ja näitä ongelmia sen kautta, että ihmiset oppisivat tuntemaan muita kulttuureja ja muita uskontoja. Tälläkin tavalla voisimme torjua radikalisoitumista. Äh. Kiitos tästä. Sitten Rashida. Merci. Euh. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuoroista. Olen aivan samaa mieltä tästä terminologiakysymyksestä Gomesin kanssa, Depren kanssa myös. On aivan totta, että tästä voidaan puhua täsmällisemminkin, mutta Aivan totta, että tämä radikalisoituminen ja tällainen integrismi, siinä pitää antaa täsmällisemmät määritelmät, jotta voidaan toimia tehokkaammin. Ja sitten strategiasta olette aivan oikeassa. Nyt pitää ottaa käyttöön tehokas strategia ja mm, itse asiassa tässä puhuttiin aikaisemmin enemmän strategiasta kuin toimintasuunnitelmasta. Sitten tämä vankien eristäminen. Tässä tarvitaan myös määritelmiä. En minä puolla eristystä näille eh, henkilöille. Tässä pitää löytää hyvät termit. Ei tässä käännökset ovat aika hankalia. Ja Ranskassa esimerkiksi pystytään uudestaan kotouttamaan sellaisia henkilöitä, jotka eh, olivat aika eh, hankalassa tilanteessa. Ja sitten internet, olette aivan oikeassa, on sellaisia nuoria radikaaleja radikalisoituneita, jotka vaikuttuvat paljon enemmän internetistä kuin moskeijasta, mutta tässä pitää lähteä yhteistyöhön. Pitää olla paljon tiukempana internetin suhteen, koska siellä hyödytään tästä välineestä paljolti. Ja sitten painostustoimet, ne ovat tärkeitä ja on aivan totta, että tässä mietinnössä pitäisi olla myös ennaltaehkäisytoimia. Sitten Europolin osalta se on tärkeä, se on tärkeä väline ja se on hyvä toimieli, joka tosiaankin voi auttaa meitä torjumaan terrorismia ja radikalisoitumista. Sitten ulkoinen rahoitus, siitäkin puhuttiin meillä pitää olla enemmän valvontaa ja rahoituksen jäljitettävyyttä pitää katsoa tiettyjen maiden kaksinaismoraalia, esimerkiksi Saudi-Arabia. Se on aivan totta, me teemme yhteistyötä heidän kanssaan, mutta kun katsotaan perusoikeuksia, niitä ei ole, ja rahoitus järjestyy ja Lontoossa on sellaisia moskeijoja, jotka saavat rahoituksen täysin ulkomailta, eikä siellä tiedetä mitä tapahtuu. Ja tästä varmasti löytyy kompromisseja, olemme aivan samaa mieltä. Ja voisin vastata, täällä puhuttiin hölmöyksistä, tässä voitaisiin puhua jopa stigmatisoinnista minä olen kuullut näistä asioista jo pitkään. Jos voisimme toimia nyt tosiaan vastuullisesti. Maahanmuutto ei ole terrorismia. On sellaisia ihmisiä, jotka rupeavat terroristeiksi, mutta ei tässä voida leimata koko ryhmää ja paljon tehokkaammin toimomme, jos vältetään stigmatisoinnit ja leimaamiset. Näitä on kuultu jo vuosia. Tässä sanottiin, että terroristeista tehdään uhreja. Missä sellaisia asioita näkyy? Kyse on siitä, että ihmisoikeuksia noudatetaan, ei barbaarisuutta ratkaista sillä, että ollaan niistä barbaareja itse. Ja mitä tulee sitten näihin pidätettyihin Guantanamossa, heillä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia. Jotkut radikalisoituivat ja sitä kautta tuli uusia terroritekoja, joten meidän pitää toimia vastuullisesti. Me olemme Euroopan parlamentti ja toimimme Euroopassa ja meillä on oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, joten asioista voidaan keskustella demokraattisesti. Tässä osuuteni nyt kun kuulin tämän päiväisen keskustelun, varmasti löydämme kompromissit ja sitä kautta hyvin tehokkaan toimintasuunnitelman. Kiitos. Äh, Kiitos arvoa kollega. Parasta menestystä yli 662 tarkistuksen kanssa yrittää kaikki saa hyvin yhteen. Live-valiokunnassa 12. ja 13. lokakuuta äänestetään Live-valiokunnassa ja on ajateltu sitten sitä marraskuuksi täysistuntoon 2015. Seuraava kohta 19 on yhteisellä sopimuksella lykätty, joten voimme siirtyä kohtaan 20 kirjallinen kysymys komissiolle Frontexin toimintaan käytetystä varoista Espanjassa ja sen on esittänyt Marina Albiol Guzman. Tässä noudatetaan artiklasta 30 kohta 4. Joku puhuu nyt sitten komissiosta. Wojciech Kalupczynski piti oikein lukea nimi. Voisitteko te pitää puheenvuoron? Good afternoon. My name is Wojtek Kalocinski. I'm from DG... Uh, Wojtek Kalocinski. Olen sisäasioiden ja maahanmuuton pääosastolta raja-asioita käsittelevästä yksiköstä. Ja siis vastaus kirjalliseen kysymykseen budjetin, äh, Frontexin budjetista. Halusin vain kertoa, että koska kysymys koski budjetin toimeenpanoa virastossa, niin komission käytännön mukaan komissio on välittänyt kysymyksen Frontexille kysyäkseen sieltä tarvittavista yksityiskohdista. Vastaus lähetettiin parlamenttiin 18. kesäkuuta ja sen jälkeen kun saatiin tietoja Frontexilta, niin komissio lähetti kirjeitse arvoisalle jäsenelle täydentävän vastauksen, jossa nämä elementit ovat mukana. Haluaisin tehdä yhteenvedon näistä elementeistä niin kuin siellä ne kirjeissä jo ovat. Koskien määräraha-allokaatiota Frontexin kohdemaille operaatioille Espanjassa, haluaisin ottaa esille, että Frontex on koordinoinut neljää yhteistä operaatiota Espanjassa 2014, yhteisoperaatio HERA, indala operaatio yhteisoperaatio Minerva ja yhteisoperaatio Focal Point C yhteissumma, joka tähän on jaettu, oli 4 miljoonaa 600 081 000 euroa. Rahan käytön osalta ja valvontajärjestelmän osalta virastolla on muitteeton valvontajärjestelmä olemassa, jotta voidaan varmistaa, että rahat, jotka on osoitettu tiettyihin operaatioihin, käytetään oikein. Halusin myös selventää, koska tämä tuli esille kirjallisessa kysymyksessä, että Mos Marum-operaatio, johon kirjallisessa kysymyksessä viitataan, johon harvasin jäsen viittasi, niin Italian viranomaiset sen järjestivät. Italian puheenjohtajakaudella Frontex ei ole antanut määrärahaosuutta tähän operaatioon. Sitten sen tavoitteista ja jälkikäteisarvioista yhteisoperaatioille haluaisin vain ottaa esille, että 33, kohta kolme artiklan mukaan rahoitusasetuksessa Frontexille Frontex arvioi tuloksia kaikista yhteisoperaatioista virasto. Ja sitten kun yhteisoperaatio on saatettu päätökseen, niin yhteistyössä isot jäsenvaltion kanssa ja osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa laatii loppuevaluointiraportti operationaalinen toiminta otetaan siellä mukaan sekä myöskin rahoitusnäkökohdat. Vastauksessa, joka arvoiselle jäsenelle toimitettiin, on määritelty kunkin neljän operaation selkeät tavoitteet viittauksin myös siihen, että saavutettiinko tavoitteet. En tiedä, onko aikaa käydä läpi näitä kaikkia osatekijöitä, pystyisin lukemaan nämä neljä liitettä. Ähm, Kysyn kollegalta. Sera haluaakin pitää lyhyemmän istunnon tänään. Olkaa hyvä. Okei. Okay. So concerning joint operation Hera... To... Hera, 2014 yhteisoperaatio. Useita eri tavoitteita päätavoite oli parantaa rajaturvallisuutta ja arvion mukaan, jonka virasto teki, tässä saavutettiin. Seuraava tavoite oli parantaa rajaturvallisuutta. Viraston mukaan tämä osittain saavutettiin. Seuraava tavoite oli parantaa operationaalista yhteistyötä. Tämäkin saavutettiin osittain sitten parempi tietojen vaihto osittain saavutettiin. Parannettu tietojen vaihto osittain saavutettu. Sitten yksilöidään mahdolliset uhat ja riskit. Tätä ei saavutettu. Viraston antamien tietojen mukaan päivitettiin tietoja säännöllisistä verkostoista ja rikollisjärjestöistä ja siihen liittyvät riskit ja uhat. Kaksi viimeistä tavoitetta liittyivät parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen saavutettiin tässä operaatiossa. Ja viimeinen tavoite oli tukea sitä, että perustetaan pysyviä rakenteita. Tätäkin pidettiin saavutettuna. Dalava 2014 operaatio parantaa rajaturvallisuutta. Se, se, se ta- tavoitettiin sitten parantaa rajaturvaa. Operationaalinen yhteistyön parantaminen myös saavutettiin. Parannettu tietojenvaihto osittain saavutettiin. Parantaa tietojenvaihdon tehokkuutta saavutettiin. Uhkien riskien yksilöinti saavutettiin sitten parhaiden käytäntöjen vaihto saavutettiin. Sitten pysyvien rakenteiden tukeminen ja perustaminen saavutettiin. Kolmas operaatio Espanjassa 2014 Minerva nimeltään. Tavoite parantaa rajaturvallisuutta evaluoinnin mielestä tavoite saavutettiin, tulokset saavutettiin. Raja Turvallisuuden tehokkuuden parantaminen, sitäkin pidettiin saavutettuna. Operationaalisen yhteistyön parantaminen myöskin saavutettiin. Tietojenvaihdon parantaminen saavutettiin. Tehokkuuden parantaminen tietojenvaihdossa saavutettiin osittain. Mahdollisten riskien uhkien yksilöinti saavutettiin parhaiden käytäntöjen äh, vaihto, saavutettiin koulutuksen tukeminen, saavutettiin osittain. Sitten viimeinen neljäs operaatio, yhteisoperaatio Focal Point C 2014 Tavoite parantaa rajaturvallisuutta. Täysin saavutettu. Rajaturvallisuuden tehokkuuden parantaminen osittain saavutettu. Operationaalinen yhteistyön parantaminen täysin saavutettu. Tietojenvaihdon parantaminen osittain saavutettu. Tietojenvaihdon tehokkuuden parantaminen osittain saavutettu. Mahdollisten riskien uhkien yksilöinti osittain saavutettu. Parhaiden käytäntöjen vaihto täysin saavutettu. Ja väli, koulutuksen tukeminen osittain saavutettu. Lopuksi haluaisin painottaa, että koska Frontex-virasto on riippumaton elin EU:ssa, ja se on perustettu neuvoston asetuksella, niin käytäntöjen mukaan tietojen ja vastauksen niin vastuujäsenen virastoon tämän komission vain välitti. Kiitoksia näistä kattavista tiedoista. Olkaa hyvä kollega. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Meille Tämä on vastaus, joka ei kyllä riitä, niin kuin odotimmekin jo. Frontex on virasto, joka toimii niin, että siinä ei ole näkyvyyttä, avoimuutta, ja me toivoisimme, että parlamentissa voisimme tarkemmin tutustua Frontexin työhön Nämä ovat tavoitteita ja lukuja, konkreettisia lukuja tarvitsemme esimerkiksi paljonko varoja laitetaan Melian alueelle tuonne tappavalle seinäkeelle ja sinne käytetään varoja ja tämä on laiton käytäntö se on monta lakia vastaan, esimerkiksi perustuslakia vastaan, nämä palautuslakeja vastaan ja ihmisoikeuksia vastaan. Se kyllä vaarantaa myös ihmisoikeuksia, ihmisoikeusjulistusta ja kansalaisoikeuksia. Haluaisin tietää, suunnataanko tänne varoja. Ja myös hallitus on Langsam. Kollega, voisitteko puhua vähän hitaammin? Voisiko kollega puhua vähän hitaammin? Tulkeelle tämä nopeus on aivan liikaa. <laughs> Ei, como decía, niin kuin sanoin, nämä kallienten tapaukset, jotka hallitus on laillistanut, se ei kuitenkaan ole laillista, ja tämä on tapahtunut turvallisuuslakien kautta Kansanpuolue on pyytänyt tästä myös keskustelua ja sitten toisaalta taas vastauksessa meille esitetään näitä tavoitteita, jotka on saavutettu, kun te ja me tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi koulutus ihmisoikeuskysymyksissä, turvallisuusjoukoille. Me olimme Melijalla ja me huomasimme, mitä tässä asiassa on tapahtunut. Me emme hyväksy näitä vastauksia, että nämä olisi saavutettu nämä tavoitteet. Toisaalta otettiin esiin yli 4 miljoonaa euroa rajojen turvaamiseen. Haluaisimme tietää, mistä halutaan suojautua. Onko maahanmuuttaja vihollinen, joka uhkaa rajojamme. Me me haluaisimme tietää, eh, että miten tämä käytetään. Olisi parempi eh, laittaa se muuhun käyttöön nämäkin, tämäkin raha esimerkiksi eh, silloin kun puututaan niihin ihmisiin, jotka haluavat kansainvälistä suojelua humanitaariseen käytäviin ja sellaisiin toimiin, jotka estävät sen, että ihmiset joutuvat lähtemään kotoaan. Kiitos. Haluaako komissio vielä ilmaista tästä mielipiteensä? Anscheinend dich. Ilmeisestikään ei, rouva kollega. Näin muodoin siirryn seuraavan esitylistan kohtaan 21. EUn ja Dominikan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisivuimivapaus. Esittelijä tästä on kollega Maria Gabriel. Hän on saapumassa ihan nyt seuraavalla minuutilla. Komissio on jo täällä. Ehkäpä komissio halusi alkuun sanoa jotain ennen kuin esittelijä sanoo jotain. Irgendwie sind heute Nachmittag auch die Kommission nicht No ei nyt komissiokaan ole ihan tänä iltapäivänä täydessä terässä. Kuka tässä vastaa äh, komissiossa? Alien äh, saa sitten puheenvuoron. Um, thank you, Madam Chair. Just... Kiitoksia puheenjohtaja. Hiukan taustoja näille ehdotuksille tai sopimuksille, jotka komissio esitti marraskuussa 2012. Tässä on kyse viiden Karibian maan ja Tyynenmeren valtion maan siirtäminen uuteen käytänteeseen viisumivalvonnan osalta. Arviot tehtiin tapauskohtaisesti, otettiin huomioon joukkokriteereitä, kriteereitä, mahdollinen äh, Maahanmuuttajavirtojen lisääntyminen, niin kutsuttu public policy, eh, turvallisuus, alueellinen eh, koherenssi ja vastavuoroisuus. Neuvottelut, neuvotteluita käytiin eh, lainsäätäjien kanssa ja asetus 539 hyväksyttiin keväällä. Kyse on siis Karibian ja Tyynemeren maista plus Peru muun muassa otettiin ehdokkaaksi tälle positiiviselle listalle. Ehtona viisavaatimus, poikkeukselle on se, että täytyy tehdä tämä viisumin poistosopimus tai poikkeussopimus niin, että voidaan varmistaa täysimittainen vastavuoroisuus niin, että myöskin eu kansalainen voi matkustaa näihin maihin ilman viisumia samoiksi ajanjaksoiksi. Nyt yhdeksän maan kanssa on allekirjoitettu sopimukset. Ne ovat alustavasti tulleet voimaan viiden Karibian maan kanssa, Dominica, Granada, San Lucia, San, Lucia, äh, San Vincent ja Grenadinit ja Trinidad ja Tobago. Ja Vanuatu ja Itä-Timor ovat muun muassa näitä Tyynemeren maita, joiden kanssa allekirjoitukset on jo tehty ja ovat tilapäisesti tai alustavasti astuneet voimaan, niin nyt parlamenttien täytyy vielä tehdä omat päätöksensä sisällöstä sen verran vain lyhyesti, että sisällöt ovat kaikkien osalta samat. Ne säveltyvät 90 vuorokauden oleskeluun minkä tahansa 190 vuorokauden ajanjakson puitteissa Schengenin alueella – ja liitteessä selostetaan, miten näitä 90 ja 180 päivä vuorokauden laskelmat tehdään. Näitä ei sovelleta sellaisille ihmisille, jotka tulevat töihin tai maksullisen työhön. Selvitys on tästäkin, miten tämä tulisi al- tulkita, koska saattaa käydä niin, että ihminen tulee liike, liikematkalle, mutta mutta ei työskentele kaikissa jäsenvaltioissa, joten tämä kattaa tiettyjä kategorioita maksatusta tai palkallisesta toiminnasta. Ja tämän, nämä pätevät nämä sopimukset myös neljään assosiaatiomaahan. Niitä rohkaistaan tekemään kahdenvälisiä sopimuksia näiden kyseisten maiden kanssa. Eli neljä assosiaatiomaata ovat myös mukana, ja myös ne maat, jotka eivät voi täysimittaisesti soveltaa Schengenin akiita. Ja sitten vielä lopuksi. Kaikki maahantuloedellytykset täytyy täyttää, jotta pääsee Schengenin alueelle. Edellytetään passia jotta 90 päiväksi pääsee Schengenin alueelle. Kiitos. Kiitos. Kovasti sitten esittelijä. Rova Gabriel on saapunut viisumivapaussopimuksesta neuvotteluthan ovat alkaneet 2014 vuonna. Ja toukokuussa 2015 allekirjoitettu. Ja nyt ne ovat täällä parlamentissa hyväksyntämenettelyssä. Maria, saatte puheenvuoron. Merci, madame le Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Minä aluksi haluan sanoa, että tämä on aihe, joka on meille läheinen täällä parlamentissa ja olemme tyytyväisiä, että voimme keskustella siitä nyt. Aluksi sanoisin, että tämä tekninen hyväksyntäprosessi, se aiheuttaa meille työtä jokaisen mietinnön kohdalla. Niissä on nämä poliittinen ulottuvuus ja tämä on suhteessa kansalaisiin samoin kuin unionin ulkopolitiikkaan. Nämä kahdeksan AKT-maata, Dominika, Trinidad Tobago, Samoa, Itä-Timori, Vanuatu, ne ovat jatkuvasti olleet meidän komppaneitamme kutunnon sopimuksen myötä ja tällä tavoin meillä on yhteiset historialliset, kulttuuriset suhteet. Sitten kun tätä laajennetaan Arabi-emirikuntiin ensimmäinen kerta kun EU e tekee tällaisen sopimuksen alueen kanssa, niin että tämä on tosiaan laajennettu yhteistyö, jossa kummallakin on yhteiset edut rakentaa makroaluetta. Olemme eh, vankkoja kumppaneita Arabiemirikuntien osalta. Taataan eh, vastavuoroisuus, eh, täysi vastavuoroisuus heti 2014 maaliskuussa ja tällä tavoin halutaan taata myös ihmisoikeuskysymykset. Nämä ovat sellaisia esimerkkejä, joista voivat ottaa mallia muut alueen maat. Nämä viisumi viisumivapaa ovat päätös tällaisessa prosessissa, joka koskee EUta ja kyseisiä maita. Tässä halutaan vahvistaa kulttuurisia suhteita eh, ja vahvistaa vuoropuhelua, samoin kuin edistää perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. Viisumivapaussopimus edistää myös eh, talousnäkökohtia EUlle ja näille maille, olipa kyse sitten matkailusta tai sijoittajista, yrittäjistä – ja tässä nähdään, että näissä maissa äh, matkailu on laskussa. Äh, halutaan monimuotoistaa näitä talouksia ja me olemme eurooppalaisina myös kiinnostuneita ja on tarpeen muistuttaa, että näissä maissa ei ole jäsenmaiden konsulaatteja ja Schengen viisumi pitää, viisumipyyntö pitää esittää ulkomailla. Ja siitä syystä tämä on oikeutettu, tämä vapaussopimus viisumihinta, samoin kuin tarve suunnitella matka etukäteen. Tämä on esteenä usein matkalle. Olen sitä mieltä, että näiden sopimusten pitäisi olla merkittävänä välineenä myös ulkopolitiikassa ja kun muutetaan asetusta, joka liittyy näihin 19 maahan 2014 tässä määritellään myös kriteerit, joiden mukaan tapauskohtaisesti nämä maat on siirretty listalta toiselle ja näitä kriteerejä seurataan tarkasti myös sen jälkeen, kun sopimukset sopimukset on saatettu voimaan. Katsotaan vastavuoroisuutta ja ihmisoikeusperiaatetta tässä eh, näistä eh, maista. Silloin kun katsotaan viisumi, eh, viisumipyyntöjä Schengenin alueelle, tässä viime vuosina on ollut merkittävästi Arabiamerikuntien osalta laskua, mutta siitä huolimatta nämä näkökohdat, jotka halusin ottaa esiin tässä vaiheessa. Esittelijänä haluaisin pyytää tiettyjä täsmennyksiä komissiolta. Ensinnäkin voisiko se antaa lisätäsmennyksiä koskien passit turvallisuudesta, samoin kuin tietoja siitä, mikä, mikä on näiden maiden kansalaisuuspyyntötilanne. Ja tässä mietin nimenomaan Dominikan tapausta ja toisaalta kolme huomiota ennen kaikkea Euroopan parlamentin rooli. Olen pahoillani siitä, että parlamenttia ei tiedoteta ajoissa näistä kahdenvälisistä sopimuksista. 2014 siirsimme 19 maata myönteiselle listalle ja tässä vaiheessa pyytäisin komissiolta tietoja siitä, miten, nämä, miten menevät nämä kymmenen muuta maata, varsinkin AKT-maat. Ja ennen kuin nämä sopimukset saatiin päätettyä. EU e tietenkin haluaa puoltaa demokraattisia arvoja ja ihmisoikeuksia, ja minä otin yhteyttä Juseka-komitean ja otan esiin tämän asian uudestaan. Haluaisimme tietää, mikä on poli- Euroopan parlamentin rooli tässä komiteassa, koska meiltä pitäisi olla aktiivisempi rooli. Tämä on aihe, joka on meille hyvin tärkeä, meille kaikille ja mietin myös täytäntöön, väliaikaista täytäntöönpanotointa ennen parlamentin suostumusta, miten tämä toimii käytännössä. Ymmärrän kyllä, että halutaan vähentää tai pienentää tämän pitkän prosessin pituutta niin, että laitetaan mahdollisimman nopeasti nämä sopimukset voimaan, mutta niin kuin aikaisemmin mainitsin, voisimme päästä samaan lopputulokseen ilman, että vähennetään parlamentin liikkumavaraa tässä. Eli lisäkysymys, joka liittyy näihin sopimuksiin, joita on sovellettu jo toukokuulta. Onko komissiolla mitään tietoa näiden maiden kansalaisten liikkumisesta ja EU-hun ja omien maiden välillä? Minä olen sillä kannalla, että parlamentti hyväksyy tämän. Ja haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, samoin kuin mm, kaikkia, jotka ovat halunneet esittää kantansa. Ja haluaisin kiittää etukäteen komissiota vastauksista ja siitä panoksesta, jonka se antaa tänään, jotta parlamentin kanta annetaan mahdollisimman pian. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Kiitos, hyvä Maria Gabriel. Ana Gomes saa nyt puheenvuoron. Olen iloinen nähdessäni Mariin uudestaan täällä parlamentissa. Sanon sen, mitä varjoesittelijämme pyysi minua sanomaan hänen puolestaan. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle nyt tähän ensimmäiseen keskusteluun tästä sopimuksesta. Ehkä on tarpeetonta muistuttaa tästä asiasta, mutta viisumipolitiikka ja tämänkaltaiset sopimukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan edistää liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä samoin kuin EUn ja kolmansien maiden välillä. Sen myötä vaikuttaa johtaa myös siihen, että voidaan syventää suhteita EUn ja kyseisten kolmansien maiden kanssa. Tämä, tällä yhteistyöllä on vaikutusta liikkuvuuteen, mutta myös muihin tärkeisiin seikkoihin, kuten taloudelliseen kehittymiseen, humanitaariseen, tieteelliseen ja muuhunkin kehitykseen. Se myös vahvistaa yhteyksiä kansojen kesken ja myötävaikuttaa vapaaseen liikkuvuuteen, joka on yksi perus oikeuksistamme Euroopan unionissa. Tässä vaiheessa haluaisin lyhyesti kiinnittää huomiota kolmeen elementtiin. Ensinnäkin siihen, kuinka tärkeää on saattaa vastavuoroisuusmekanismi paikalleen. Ja Euroopan parlamentin täytyy valvoa näiden sopimusten soveltamista ja sille täytyy tiedottaa sopimusten toimeenpanon tuloksista. On tärkeää, että me teemme toimielinten välillä tällaista yhteistyötä. Ja lopuksi ihmisoikeuksien suojeleminen eh, on asia, joka edellyttää meille jatkuvaa huomiota. Ja varjoesittelijä korostaa sitä, että hän on iloinen tästä uudesta mahdollisuudesta ja on iloinen myös sitä yhteistyöstä, jota on tehnyt esittelijä muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kollegin Verja. Sitten kollega Verja. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, minäkin puolestani kertoa, miten mukavaa on nähdä Maria täällä joukossamme. Oikein mukava tehdä yhteistyötä hänen kanssaan, joten olen äh, tyytyväinen. Minä kannatan viisumi äh, viisumivapautta eh, lyhytaikaista oloskelua varten. Nyt kun on katsottu esimerkiksi tutkimus eh, eh, maailmaa. Ehkä tästä tulee enemmän ongelmia kuin mitä ne ratkaisevat, mutta ei minulla ole tässä mitään periaatteellista ongelmaa. Olen aivan samaa mieltä kuin mitä Maria ja Silvi sanoivat Anna Gomesin suulla. olen sitä mieltä, että meidän, meitä olisi pitänyt kuulla ennen näitä sopimusten voimaan tuloja. Ne ovat, ne, minun mielestäni ei ole hyvä, että meiltä ei ole kuultu. Olipa syy mikä tahansa, ei ollut mitenkään niin kiireellistä lähteä etukäteistoimintaan ennen parlamentin suostumusta, mutta ehkäpä mm, oli kyse nimenomaan matkailutoimista, jos on jotakin yhteistä näissä valtioissa. Nämä ovat matkailukohteita meidän kansalaisillemme. Halusin esittää huomioon myös tämän koko paketin logiikasta – viisi Karabian maata, sitten etelä tyynemeren maat, sitten Arabiemirikunnat. Siinä eniten kysymysmerkkejä enemminkin matkailua kuin mitään muuta. Joten olen erittäin tyytyväinen, että tässä on vastavuoroisuusperiaate. Sen pitäisi olla aina ohjenuorana. Muussa tapauksessa ei voida ymmärtää tätä toimintaa. Ja aivan yleishuomiona vielä esittäisin tämän asian, jonka ottikin jo esiin Maria viisumipaketin ytimessä on varsinkin se, että meillä on tulossa lisää näitä asioita. Haluamme olla, haluamme nyt lisätietoja siitä, miksi tässä parlamentin suostumuksessa on viivytelty, mutta olen tyytyväinen vielä kerran, kun olemme tehneet yhteistyötä Marian kanssa ja meillä on tapaaminen syyskuussa. Menemme yksityiskohtiin vielä ja myönteisesti suhtaudun kaiken kaikkiaan tähän. Kiitoksia. Niin, Kiitoksia. Sitten seuraavana kollegina Neuro. Tack så mycket, fru ordförande. Kiitoksia. Nyt luuri päähän puhun ruotsia. Siis mitä enemmän viisumihelpotuksia maailmassa on, niin sen parempi. Perusajatukseni on, että ihmisten täytyy pystyä liikkumaan niin no, vapaasti kuin mahdollista rajojen yli. Sen vuoksi on kovin positiivista, että meillä on nyt nämä sopimusneuvottelut meneillään. Ja nyt kun muutama vuosi sitten työt jälleen alkoivat, niin nyt ilmeisesti kuulin, että tässä on tullut esiin kansalaislakikysymyksiä, kysymysmerkkejä. Haluaisin kernaasti kuulla vähän lisää, että mitä siihen sisältyy, mitä silloin sisältyy niin silloin ja mitä muutoksia on tullut ja mikä tilanne on nyt. Ja nyt sitten äh, Arabiemiraatit, sanotaan, että siellä tapahtuu ihmisoikeusasioita – ja että ollaan aika kaikana siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin yhdistyneessä arabiyrimielikunnassa ja ei erityisesti, kun puhutaan LGBTI, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, äh, jotka eivät saa oikeuksiaan taatuiksi. Mitä siinä sitten tapahtuu? Mielestäni on myös oikein hyvä, että on viisumihelpotuksia, että silloin ne, jotka niitä eniten tarvitsevat, niin nehän ovat usein niitä, jotka vastaavat ihmisoikeuksista tai ovat muusta syystä haavoittuvassa asemassa. Eli ihmisoikeuksien osalta, ei pelkästään armiemerikunnat, vaan ehkä muidenkin maiden osalta tulee näitä kysymyksiä esiin, jossa ihmisoikeuksien kunnioitus ei ole aina taattu. Kiitos. Kiitos. Sitten kollega Kienke vielä. Grazie. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin mukavaa, että Mari on täällä kanssamme. Aihe on tässä hyvinkin tärkeä ja monet ovat sitä mieltä. Tämä viisumivapauskysymys liittyy siihen työhön, jota teemme täällä parlamentissa. Minä olen AKT-valtuuskunnassa ja siellä me olemme puhuneet ihmisistä, jotka joutuvat nöyryytetyiksi ja ne, jotka eivät saa viisumia ja sitten ei saada yhteistyötä aikaiseksi heidän kanssaan. Ja sitten nämä muut kohdat, jotka tulivat jo esiin. Kyse on siis avoimuudesta ja vastuullisuudesta meidän suhteissamme näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Transparente. Tietenkin <clears throat> teemme tätä yhteistyötä avoimesti, mutta myös toinen toisiamme kunnioittain. Tämä varmasti myötä vaikuttaa moniin asioihin, talouteen, matkailuun. Minä korostan myös niitä kontakteja, joita meillä on monien näiden maiden kanssa. Minä haluaisinkin tietää, äh, että voisimmeko me äh, <clears throat> ottaa huomioon kaikki ne maat, joiden kanssa meillä on näitä yhteyksiä. Usein Euroopan parlamentti tai muut instituutiot ovat hyvinkin kovasti tehneet työtä näiden maiden kanssa ja haluaisin tietää, ovatko nämä kaikki maat otettu huomioon tässä. Ja mitkä ovat ne muut maat, jotka odottavat vastaavallista sopimusta? Kiitos. Kiitos tästä. Nyt ihanteellinen siirtymä, joka tästä tuli. Nimittäin komissio saa nyt puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Um, um some of the questions. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotkut näistä kysymyksistä tulivat sellais, olevat äh, esittelijältä ja sitten äh, varjoesittelijältä ja muilta. Äh, Tässä 2012 tosiaan tätä tarkasteltiin Karibian maiden osalta. Meillä oli tämä Karikom korkean tason turvallisuuskokous koskee matkailuasiakirjoja ja sama koski Tyynenmeren saarten tilannetta. E, biometrinen passi ei ole mikään edellytys viisumivapaudelle, mutta siinä on tietyt turvallisuusnäkökohdat kunnossa. Sitten kansalaisten näiden maiden kansalaisten pääsy tähän. Kyse on myös turvallisuudesta ja eri huolenaiheista, palautuksista ja näistä kysymyksistä, jotka liittyvät osittain myös arvioihin. Mitä tulee sitten tietoihin muista maista, sopimus Perun ja Kolumbian kanssa oli sellakin huippukokouksen puitteissa käsittelyssä. Me olemme nyt käsittelemässä näitä ja ne saatetaan allekirjoittaa jo syksyllä. Tonga Kilivatipala, ähm, ne on käynnistetty, eli seuraavassa vaiheessa allekirjoitukset näille sopimuksille ja ne, jotka eivät vielä ole alkuvaiheessa Solomon saaret, äh, Marshallin saaret muun muassa ja sitten kysymyksiin vielä. Mm, eli ne tulivat väliaikaisesti voimaan toukokuussa, nämä sopimukset 6. toukokuuta, Arabiemiraatit ja sitten sama Vanuatu 26. toukokuuta aivan äskettäin siis meillä ei ole vielä komission tietoa ihmisistä, jotka ovat viisumivapaudesta nauttineet. Ja sitten tämä yhteiskomitea, joka, sekä komitea, joka hoitaa näitä sopimuksia, Euroopan unionia edustaa komissio. Tässä komiteassa kovinkaan usein se ei kokoonnu se on siis eh, viisumivapaussopimuksista. Eh, se on aika eh, suoraviivainen kysymys. Vastavuoroisuus siinä on, mutta komissio edustaa unionia näissä kokouksissa. Sitten kysymys Arabiemiraateista. Sanoisin, että tämä ei ollut komission ehdotus, se tuli esiin lainsäätäjien mm, keskusteluissa ja kokouksista. Ja tietenkin tässä otettiin esiin myös ihmisoikeuskysymykset tässä maassa. Onko tulossa sitten muita maita? Haluan muistuttaa, että komissio on ilmoittanut, että tämän vuoden loppuun mennessä on tulossa ehdotus, mahdollinen ehdotus, että siirty, siirto positiivisesta listasta negatiiviseen ja päinvastoin. Tämä e- esitetään vielä ennen vuoden loppua. Kiitos. Kiitos näistä tiedoista. Maria, haluatko vielä puheenvuoron? Just pour euh, remercier les, la, commission et... Haluaisin vain kiittää komissiota ja, ja kollegoita kontribuutioista syyskuussa ja pidämme kokouksen varjoesittelijöiden kanssa ja varmasti pääsemme silloin eteenpäin. Kiitos. Kollega Versiala olisi vielä kysymys. Oui, excusez-moi, mais je trouve que... Anteeksi nyt, mutta minun mielestäni komissio ei antaa paljonkaan vastauksia, joten haluaisin kyllä vähän täsmällisempiä vastauksia, varsinkin näistä väliaikaisista voimentuloista. Puhuitte näistä ihmisoikeuskysymyksistä, että niitä arvioitiin. Haluaisin kyllä nähdä nämä arviot, se olisi mielenkiintoista. Haluatteko vielä vastata, Rova Galego? Möchten Sie noch einmal... Haluatteko vastata? Ehkä tähän asiaan, joka liittyy siihen, että eihän Arabiemiraation kohdalla ollut kyse komission ehdotuksesta, joten emme tehneet myöskään arviota. Human Rights Dialogue eh, on se taho, jonka puitteissa tästä Arabiemiraatista puhutaan. Programmen werden wir die Viisumiohjelmilla varmaan näitä yhteisiä ongelmia ei voida kaikkia ratkaista, mutta oma panoksensa silläkin on. Kiitos kovasti. Sitten tullaan seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin numero 30. Esittelyt kolmesta raportista politiikkayksiköstä, joka käsittelee kansalaisten oikeuksia ja toimielinasioita. Ja seuraavat tutkimukset annettiin tehtäväksi Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantaminen ja vaihtoehdot Dublinille. Ensimmäisenä Elspeth Gilt ja Madeline Garlick voisivat tulla tänne ja olenkin iloinen siitä, että olettekin jo matkalla. Esitätte meille lyhyen yhteenvedon ensimmäisestä selvityksestä sen jälkeen sitten äh, kuulemme yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa maahanmuuton alalla. Ja sitten kolmantena tutkimuksena on kysymys työperäisestä maahanmuutosta ja taloudellisesta maahanmuutosta ja uusien mahdollisuuksien selvittäminen laillisille reiteille työperäisiä turvallisille maahanmuuttoon. Kiitos ensinnäkin, että näin myöhäisenä ajankohtana, viimeisenä esityslistan kohtana ennen kesätaukoa annatte meille kunnian kuunnella näitä ja välittömästi Kildikaalit saavat puheenvuoron. Kymmenen minuuttia aikaa. Kiitos kovasti, saatte heti puheenvuoron. Thank you very much and it's a pleasure to Kiitoksia. Kovasti on suuri ilo olla täällä. Me olemme valmistelleet yksityiskohtaisen kertomuksen, joka julkaistaan piakkoin. Se koskee turvapaikkajärjestelmän parantamista ja Dublinin järjestelmää, jonka myötä turvapaikanhakijoita kohdennetaan eri maihin. Ensimmäinen kysymys, jonka esitimme itsellemme sen tutkimuksen seurauksena, jonka teille esittelimme viime kerralla, on seuraava. Miten Dublinin järjestelmä myötä vaikuttaa pakolaisten eh, epäturvallisiin, saa, epäturvalliseen saapumiseen Euroopan unioniin? Ja vastatakseen tähän kysymykseen, meidän tutkimuksessamme pohdittiin Dublinin järjestelmää järjestelmän siihen aspektiin, että turvapaikanhakijat pelkäävät viranomaisia, eivätkä halua ottaa yhteyttä sen maan viranomaisiin, jossa tulevat Euroopan unioniin, koska pelkäävät pakkotoimia, jotka saattavat olla seurausta, jotka saattavat johtaa siihen, että heidät palautetaan mm, lähtemaahan. Ja seuraava kysymys, jonka esitimme itsellemme, liittyy turvattomaan äm, pakolaisten ja siis turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten turvattomaan saapumiseen. Miten saataisiin aikaan turvallisuutta? Ja tässä kertomuksessamme me aloitimme tarkastelemalla sitä, ketkä tulevat turvallisesti Euroopan unioniin. Tämä liittyy aika hyvin siihen keskusteluun, jota äsken käytiin viisumivaatimuksista. Ihmiset, jotka eivät tarvitse viisumeita, tavallisesti tulevat turvallisesti EU-hun, voivat ottaa, tulla vaikka lautalla, Tunisiasta Italiaan 35 euroa, voivat tulla lentokoneella Jordaniasta Pariisiin 300 euroa. Eivät kuole välimerellä maksettuaan ensin UNHRn arvioiden mukaan 5-7 tuhanteen dollaria turvattomalle matkalle. Minkälaisia välineitä meillä sitten on, jotta ihmiset voisivat tulla turvallisesti EU-hun? Jos palaan näihin esteisiin, niin ensimmäinen este on tietenkin viisumivaatimus. Toinen ovat nämä yhtiöille on langetetut sanktiot, eli lentoyhtiöille ja muille langetetaan sanktioita siitä, että tuovat Eurooppaan ihmisiä, joilla ei ole riittävästi matka-asiakirjoja. Ja nämä lentoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden sanktiot te, tarkoittavat sitä, että viisumivaatimus otetaan huomioon, jos katsotaan näitä kymmentä turvapaikanhakijoiden alkuperämaata, niin niiden kymmenen maan joukossa on vain yksi maa, joiden kansalaisilta ei tarvita viisumia, että voivat päästä Euroopan unioniin, ja se on Serbia. Minkälaisia mekanismeja me voisimme käyttää voidaksemme tarjota turvallisen pääsyn Euroopan unioniin? No tietenkin yksi esimerkki on se, että poistetaan viisumivaatimus. Siitä juuri keskustelitte. Euroopan unioni on jo ryhtynyt humanitaariseen e, e, evakuointitoimintaan. Se liittyy lähinnä sen omiin kansalaisiin, mutta myös kolmansien maiden kansalaisiin. Vuosi sitten e, laadimme kertomuksen humanitaarisista viisumeista ja siitä, miten tämä järjestelmä saattaisi toimia. Ja meillä on myös muutamia esimerkkejä sellaisista jäsenvaltioista, jotka myöntävät näitä humanitaarisia viisumeja tietysti meillä on, täytyy myös pohtia kysymystä olemassa olevista maahanmuuttoreiteistä. Jos turvapaikanhakijoita tulee sellaisista maista, joista lähtee paljon ihmisiä pakoon Euroopan unioniin, jos katsotaan, ja jos nämä maat ovat viisumivelvollisuuden alaisia maita, niin esimerkiksi syyrialaiset ja irakkilaiset lähtevät turvattomille reiteille, lähtevät ainakin komission mukaan lähtevät Välimeren, Välimerta ylittämään ö, pienellä paateella. Ukrainalaiset eivät ö, noudata tätä reittiä, valitsevat vihreän rajan. Jos irakilaiset ja syyrialaiset yrittävät maarajan ylittää vaikkapa Turkin tai muiden maiden kautta, niin Human Rights, Rights Watch on dokumentoinut äärimmäisestä väkivallasta, joka johtaa jopa kuolemaan, ja siksi nämä henkilöt eivät näitä maareitteja halua käyttää. Meitä on pyydetty niin ikään tarkastelemaan kertomuksessamme vastaanottokeskuksia EU-ssa muun muassa. Muistuttaisimme teitä siitä, että pakolaisrahaston ja AMEFin mukaisesti vastaanottokeskukset ovat Euroopan unionin rahoittamia ja lähes kaikki vastaanottokeskukset, ainakin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ovat nimenomaan EUn vastaanottokeskuksia. Me olemme huolissamme pakkokeinojen käytöstä äh, silloin, kun puhutaan turvapaikanhakijoista, ja me korostamme sitä, kuinka tärkeää on korostaa sitä, että kaikkien vastaanottotilojen täytyy vastata uudelleen laadittua vastaanottodirektiiviä vastaanottokeskusdirektiiviä. Meitä on myös pyydetty tarkastelemaan Euroopan unionin ulkopuolisia vastaanottokeskuksia. Ja me haluamme Euroopan parlamentin jäsenille esittää kaikki perusteet sille, miksi tällaiset keskukset ovat yleisesti ottaen huono ajatus ja tehottomia. Kiitoksia kovasti annan puheenvuoron kollegolleni. Frau Präsidentin, um, the second section of the report. Uh... Tämä toinen kertomuksen jakso liittyy siihen, miten voidaan positiivisesta turvapaikanhakujärjestelmästä ottaa keskinäinen tunnustusjärjestelmä. Meillä on mahdollisuus tähän sellaiset henkilöt, jotka on jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Ja sitten tällaiset myönteiset päätökset, ne ovat taas toisaalla oikeus- ja sisäasioissa käsittelyssä, käsiteltynä. Ja hyvin mielenkiintoista nämä ovat sellaisia alueita, joissa on vähemmän harmonisoitua lainsäädäntöä kuin turvapaikka-alueella. Sitten tämä turvapaikkastatuksen keskinäinen tunnustaminen. Se on aika hankalaa Euroopan unionin sisällä. Artikla 78, se on perusta yhteiselle turvapaikkapolitiikalle ja sillä tavoin ihmiset, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua EU-ssa, ja siinä pitää noudattaa Geneven sopimusta. Siinä vaaditaan, että toimenpiteet, jotka hyväksytään eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä, siinä on yhtenäinen turvapaikkastatus, joka pätee kaikkialla EU-ssa. Syyt tähän keskinäiseen tunnustamiseen. Ne voivat viedä meitä vielä pidemmälle. Siinä on paljonkin syitä. Siinä vahvistetaan Euroopan yhtenäisen turvapaikajärjestelmän toimintaa ja se edistää myös perusoikeuksia, liikkumista. Se tarkoittaa sitä myös, että eri jäsenvaltioissa voidaan vahvistaa kapasiteettia ja mm, tässä ei välttämättä olla vielä päästy harmonisoituun tilanteeseen. Se haluaa myös lieventää Dublinin kielteisiä näkökohtia. Eli ihmiset, eh, jotka ovat yhden jäsenvaltion vastuulla, eh, ovat eh, suojaa ajatellen myös tämän valtion vastuulla. Ja vaikka isäntävaltio ei olekaan se, johon on läheisimmät suhteet tai jossa on parhaat kotouttamismahdollisuudet Euroopan unionissa. Tämä on tärkeä askel, joka voisi hälventää hiukan Dublinin sopimuksen puutteita. Nyt kun katsotaan tätä, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa ajatellen keskinäistä tunnistamista, tunnustamista. Ensinnäkin äh, olisi vaatimus, äh, että myönnetään välittömästi äh, turvapaikkastatus ja B-jäsenvaltiota voisi pyytää sitten tarjoamaan suojaa ensimmäisestä päivästä lähtien. Tässä tämä tarjoaisi mahdollisimman suuremman liikkumisvapauden ja tällä tavoin ehkä voitaisiin saavuttaa tavoitteet, mutta siinä on tietyt rajoitukset. Siinä saattaa olla riskejä, että sellainen maa, joka tarjoaa hyvin korkean tason, tulee houkuttelevammaksi. Ja tämä on yksi syy, minkä tähden sanomme, että tämä suositus monien muiden ohella tässä mietinnössä, siinä pitää olla parempaa täytäntöönpanoa ajatellen nykyisiä turvapaikkavelvoitteita. Ja sitten toinen vaihtoehto, jonka esitämme mietintää varten. Eli siinä olisi merkittäviä muutoksia nykyisiin lainsäädäntöpuitteisiin. Olisi kahden vuoden aika, jonka jälkeen annettaisiin status ja voisi siirtyä toiseen jäsenvaltioon ja siinä olisi pitkä oleskelu vaatimus viisi vuotta ja tällä tavoin ihmiset voisivat sinne maahan, voisivat mennä siihen maahan, jossa on paremmat mahdollisuudet, mutta samaan aikaan vaadittaisiin, että pyrittäisiin kotoutumaan siihen maahan, joka tarjoaa suojelua. Eli tällä tavoin voisimme eh, edelleen säilyttää nykyiset eh, vaatimukset, mutta tässä olisi siis humanitaarisille syille erityiskohta. Ja sitten tarkastellaan Dublinin vaihtoehtoja. Ja se on tärkeää nyt. Siinä mietitään erilaisia vaihtoehtoja, joista kannattaa keskustella. Ensinnäkin radikaali askel siihen, että meillä olisi EUn eh, muuttoliike, turvapaikka ja suojeluvirasto EMAPA. Ja siinä eh, allokoitaisiin jäsenvaltioihin tiettyjen kriteerien perusteella eh, turvapaikanhakijat. Ja tästä on keskusteltu eh, kansalaisyhteisössä. Ihmisillä on mahdollisuus siis valita, mistä hakee suojaa, mutta Tämä on jäsenvaltioissa aika epäsuosittu, joten epätodennäköistä, että nykyisi, nykyisessä tilanteessa sitä valitaan. Ja seuraava olisi sitten, että vapaa valintamalli ja sitten jälkikäteen tunnustetaan ja olisi uudelleen sijoittelu pakolaisten osalta. Ja sitten neljäs mahdollisuus olisi turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittelu tietyn jakokaavan mukaisesti. Ja sitten tässä on myös talousosio. Siinä tarkastellaan sitä, miten voidaan parantaa taloudellista tukea niille valtioille, jotka ovat kovin paineisia tällä hetkellä. Yksi kaikista yksinkertaisin vaihtoehto on se, että lisätään hätärahaston mahdollisuuksia AMIFin puitteissa. Tätä on jo lisätty. Monet tietävät tämän edelliseltä kaudelta, mutta viime tapahtumien valossa näyttää siltä, että nämä varat eivät riitä niille valtioille, jotka ovat kovan paineen alla – ja sitten toinen mahdollisuus olisi eh, Euroopan unionin budjetista määrätty rahasto tiettyihin tarkoituksiin, jotta saataisiin aikaan solidaarisuutta eh, ja puututtaisiin näihin epätasapainotilanteisiin, joita on. Ja eh, sitten kaikissa näissä tapauksissa olemme sitä mieltä, että siinä pitäisi olla selkeät tavoitteet ja sitten selkeät mitattavat kohteet ja katsottaisiin, että käytetään juuri oikein näitä varoja. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kaikkea tästä huomiosta lopusta, että yksi, yksinkertaisin olisi antaa lisää rahaa budjettivaliokunnassa ja kun voin kuvitella, että määrärahan äh, lisäyksistä monet eivät olisi tyytyväisiä. Mielenkiintoinen kysymys, että miten näitä asioita käsittelemme. Nyt onko kysymyksiä kollegoilta? Kollega Gomez? Niin lyhyesti vain sanon, että rahoitustuki todellakin on hyvin tärkeä Tiedän omassa maassani, sehän on yksi niistä, joka saa vähemmän, ottaa vasta vähemmän pakolaisia, kun eivät yritä tulla niin monia kuin muihin maihin. Mutta myös muistakin syistä. Mutta tiedän, että kaupunginjohtajat alueilla, joissa on ollut väestökatoa, ja vieläkin enemmän väestökatoa talouskriisin vuoksi. Ja meidän massammehan on ollut 480 000 ihmistä lähtenyt maasta viimeisen neljän vuoden aikana, niin voisi uudelleen sijoittaa pakolaisia, hädänalaisia tai jopa siirtotyöläisiä, jos heitä tuettaisiin asianmukaisesti, kun heitä sijoitetaan alueelle, jossa on maata, on jopa taloja, asumispalvelut. Tämä on olennainen kysymys, jota pitäisi ajaa eteenpäin, ja parlamentissa sitä voisimme viedä eteenpäin aloitteena niin, että tästä jako lausekkeesta tai yhtälöstä niin voitaisiin tehdä toimiva. Kolke versio. Oui, merci, madame la présidente. voulais... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kiittää tässä yhteydessä tästä työstä. Haluaisin sanoa, että monet näistä suosituksista ö, ovat aivan oikeutettuja ja ö, niiden kautta ö, me, me olemme tehneet myös ehdotuksia. Halusin vain puuttua yhteen seikkaan. Jatkaisin siitä, mitä Rova Holmeyer sanoi. Tämä liittyy siihen, että jäsenvaltioissa pitää, pitää tosiaan vakuuttaa heitä tästä jakokaavasta, että tässä olisi tärkeää, että lähtisitte vaikkapa kierrokselle eri jäsenvaltioihin ja yrittäisitte heitä vakuuttaa näistä. Kun näistä jakotilanteista puhutaan, niin usein silloin asiat menevät jumiin. Tämä, tätä voitaisiin käyttää ja olen Anna Gomesin kanssa samaa mieltä. Ranskassa meillä on myönteisiä kokemuksia, varsinkin pienissä kylissä, tämän tyyppisistä tilanteista. Kaikki, mikä liittyy alueellisiin kokemuksiin ja paikallisiin kokemuksiin, hyvät käytännöt, ehkä ne auttavat hoitamaan asioita, koska absoluuttiset luvut ovat vaikeita silloin, kun tehdään työtä lähempänä pieniä yksikköjä, niin voidaan nähdä, miten ratkaistaan näitä tilanteita, jotka ovat nyt niin jumissa. Kiitos. Kollegin Valero. Sitten kollega Valero. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli kovin hyvä kuulla ehdotuksia ja ratkaisuehdotuksia, jotka otitte esille yksi asia, josta tykkään, että puuttuu, on myös keskustelusta on eri jäsenvaltioiden vastaanotto-olosuhteet. Tulee pakolaisia, turvapaikanhakijoita, teillä todellakin on mahdollisuus valita maa, jos pakolaisen omista tarpeista voitaisiin lähteä liikkeelle ja että vastaanottolosuhteet olisivat hyvät kaikissa maissa ja siinä pitäisi tehdä paljon enemmän ja puhua siitä enemmän myös. Kiitos. Kollegin Kienge. Ja kollega Kienge. Grazie, ringrazio anch'io. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää tästä esityksestä, joka meille juuri annettiin. Toteaisin, että se mitä tänään kerroitte on myös äärimmäisen tärkeää sen työn kannalta, jota teemme tässä parlamentissa. Välimeren politiikan täytyy olla äärimmäisen holistista. On erittäin tärkeää, että teitte konkreettisia ehdotuksia ja toivottavasti äm, tästä saadaan vielä hyvää keskustelua. Asia, jota haluan korostaa, on hyvien käytänteiden vaihtaminen. Erityisesti haluaisin kiinnittää vielä huomiota rahastoihin. On erittäin tärkeää käyttää varoja hyvin ja siksi tarvitaan tietoa hyvistä käytänteistä kentällä. Sillä tavalla ehkä voimme myös säästää. Olipa kyse sitten prosesseista tai uusien asioiden aloittamisesta. On hyvä, jos teemme yhteistyötä ja erityisen tärkeää on auttaa niitä jäsenvaltioita, joilla on kaikkein suurimpia ongelmia. On tärkeää, että varojen käyttämisessä ollaan erittäin tarkkoina, koska tähän liittyy myös korruptiota, ja väärinkäytöksiä, niin sitä täytyy torjua. On vältettävä sitä, että ne resurssit, jotka on tarkoitettu maahanmuuttajille ja pakolaisille, päätyvät muiden henkilöiden taskuihin. Ja tämä on taas sitten yksi ää, tapa ää, popularisoida tätä ilmiötä tai lausua sitä populaareja, populaaristisia, popul... kansanvetoavia kommentteja e, ja väittää, että taas syydettiin rahaa, mutta se meni väärin käsiin. Ähm, Kaksi huomiota itse, jotka minulla pistivät silmään, on tämä resettlement, ei tullut käsite ollenkaan, siinä se yllätti, koska Ajattelen, että se on yksi tärkeimmistä välineistä laillisissa mahdollisuuksissa pakolaisille, joita voidaan tarjota EU-ssa, että tulisivat tänne. Ja sitten, jos ajatellaan jäsenvaltioiden näkökulmaa, miten jäsenvaltiota voidaan tukea ja auttaa niitä, koska Dublinin järjestelmähän epäonnistuu osittain myös siinä suhteessa, että jäsenvaltioiden sisällä joillakin on hyvin äh, voimakas piirteinen äh, turvapaikkahakujärjestelmä, joissakin äh, paljon vähemmän. Ja sillä on suuri merkitys sen kannalta, että onko vastaanottokykyä ja kotouttamiskykyä jäsenvaltiossa vai ei. Kaksi huomiota minulta, jotka minulle tulivat mieleen. Antaisin teille vielä puheenvuoron. Lyhyt puheenvuorokierros loppuu, niin päästään eteenpäin. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti näistä hyödyllistä huomioista. Hyvä käytäntö on erittäin tärkeä seikka. Tässä puhuttiin nimenomaan resurssien käytöstä. Se huolestuttaa monia, samoin keskinäinen tunnustaminen. Tämä uudelleen sijoittumissa kysymys. Me käsittelimme sitä tässä kertomuksessa humanitaarinen viisumi näkökulmasta, eli meillä on sellainen järjestelmä, jonka avulla ihmiset voisivat saada viisumin, että pääsisivät Euroopan unioniin hakemaan turvapaikkaa. Thank you very much. Yes, on the... Kiitoksia kovasti. Niin, haluttomuudesta antaa enemmän resursseja on huolestuttanut myös, huolestuttanut myös neuvostoa, kun se on pohtinut komission ehdotusta uudelleen sijoittamisesta ja ähm, vastaavasta. Meillä on edessämme äärimmäisen suuri haaste. Jossain määrin ei haluta nähdä tätä EUn kohtaamaa maahanmuuttohaastetta. Se on juridisesti ja se on kaikin tavoin kollektiivinen haaste. Ei voida lähteä siitä, että yksipuolisin toimin jäsenvaltiot voivat rajoittaa tätä vastuutaan. Jos me ymmärtäisimme tämän, niin voisimme varmasti ymmärtää myös, että resursseja täytyy jakaa sinne, missä niitä tarvitaan. Eikä tämä aina välttämättä tarkoita jotain tiettyä jäsenvaltiota jollain tietyllä alueella. Myös unionin pohjoisen ja läntisen osan mailla on paineita. Saksaankin on tullut pakolaisia. Eli ei tämä koske ainoastaan tämänhetkistä tilannetta, vaan myös koko tämän, koko tätä yhteistä eurooppalaista maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää. Meillä on muutamia yksityiskohtaisia suosituksia, joiden myötä haluamme, että vastaanottostandardeja kunnioitettaisiin paremmin. Haluamme tämän vuoden 2013 vastaanotto-olosuhdedirektiivin uudelleenlaatimisen yhteydessä näin tehdä olemme puuttuneet tila- tai käsitelleet tilannetta paitsi kansallisesti myös EU-tasolla. Meillähän on myös EU-tason Meillä on ollut puhetta myös EU-tason vastaanottofasiliteeteista. Euroopan komissio on myös tehnyt ehdotuksia Ähm, ihmisten pakolaisten siirtoihin liittyen. Tässähän on kyse ihmisoikeuksista, mutta myös ihan käytännön realiteeteista. Yksi Dublinin järjestelmän pahimmista mm, aukoista on ollut se, että siinä yleen katsotaan ihmisten toiveet. Ja siksi ää, äh, turvapaikanhakijat äh, kiertävät tämän äh, käytänteen tämän järjestelmän ja valitsevat muita. Sitten ähm, vastavuoroisen tunnustamisen periaate, siitähän Italia puheenjohtajavaltiona puhui aikanaan, se ei tuolloin saanut osakseen sitä sitoutuneisuutta muilta, jonka tämä asia olisi ansainnut. Siksi me haluamme tässä kertomuksessa puhua siitä ei poliittisena kysymyksenä, vaan teknisenä kysymyksenä. Me pohdimme, mitkä saattaisivat saattaisivat olla mahdolliset seuraamukset ja tarkastelemme kahta juridista oikeudellista keinoa saavuttaa tämä. Lähdemme siitä, että tämä on perussopimuksen mukainen tavoite ja siksi Euroopan unionin, unionin tulisi pitkällä tai lyhyemmällä aikavälillä se saavuttaa. Nyt kiitän oikein sydämellisesti teitä. Nyt kohteliaasti vapautan teidät tästä velvollisuudestanne ja hyvää kesätaukoa. Sitten Rova Andrade ja herra De Breuker tulevat tänne puhujakorokkeelle. Bei dieser Studie geht es um die EU. Tässä on kyse yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa maahanmuutossa. Molemmat kiirehtivät tänne, sovellamme samaa järjestelmää ajatuksien esittämiseen. Esityksellänne on 10 minuuttia yhteensä niin, että voidaan ottaa kollegalta kysymyksiä myös. Quickly the change of names. Nimet muutetaan tuosta nopeasti. uh, not Mr. De Bruyke, I was informed. <laughs> huh? Martin. Ah, Mr. Martin, that's fine. I had Mr. Herra Martin, se on ihan ok. Minulla oli herra De Brücker. Nyt iloisena toivotan tervetulleeksi herra Martini. Kukas haluaa aloittaa? Olkaapa hyvä. Thank you very much. It's a real honor for us suuri kunnia olla täällä esittelemässä alustava tutkimuksemme libevaliokunnan kokouksessa ja puhua tutkimustiimin puolesta, esitellä tutkimus, yhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuutossa, joka on annettelu äh, tehtäväksi verkostollemme ja erityisesti tieteiden väliselle tiimillemme. Professori Derriker Eh, professori Kordassar, kollegani Ivan Martin ja minä itse olemme siinä mukana. No, tutkimuksemme koostuu seuraavista osatekijöistä. Ensinnäkin aloitamme kontekstista, maahanmuuttopolitiikan haasteista, jotka vaativat selkeitä EU-vastauksia, liittyvät toimeenpanoon, globaalissa lähestymistavassa, liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon. Kiitos. Tässä käsit käsittelemme ulkoisen toimivaltuuden kysymystä EUn ja sen jäsenten välillä ja sitten myös toiminnan välistä koordinaatiota EUn sisällä, sehän on kovin tarpeen. Sen lisäksi tai sen jälkeen kaksi pääosaa tutkimuksessa käsittelevät kattavaa yleisnäkemystä kaikista yhteistyövälineistä kolmansien maiden kanssa, pakolais- ja maahanmuuttoasioissa, operationaaliset, poliittiset, oikeudelliset rahoitusvälineet. Tähän kuuluu myöskin pää, tärkeimpiä asioita, joita käytännössä on opittu jäsenvaltioissa kahdenvälisestä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa myös. Toinen osa, siinä arvioidaan tuloksia tällaisessa EU-yhteistyön muodossa. Siellä käsitellään kolme eri ulottuvuutta, ulkoisen toimen äh, tavoitteet, sitten äh, funktionaalisella puolella välineiden hyvät ja huonot puolet ja sitten äh, parantamisen vara toimielinten välisessä koordinaatiossa. Tämä on tämä institutionaalinen ulottuvuus. Lyhyitä tapaustutkimuksia esitellään Marokko, Tunisia ja Moldova. Tässä alustavassa vaiheessa tutkimusta haluaisimme kertoa teille joitakin alustavia löydöksiä itse keskitymme EU-yhteistyövälineisiin. Poliittinen oikeuden ja operationaalinen osuus ja Martin keskittyy sitten EU-rahoituksen mäppäykseen siihen, että sillä voidaan näitä toimia ja välineitä tukea. Ja sen lisäksi esityksessämme yritämme vastata nimenomaisiin kysymyksiin, joita teiltä on saatu ennen kokousta. Ensimmäinen osa yleiskatsaus yhteistyövälineisiin kolmansien maiden kanssa. Olemme jakaneet ne niiden luonteen mukaisesti poliittisista välineistä meillä on alueelliset, kahdenväliset vuoropuhelut, liikkuvuuskumppanuudet, yhteinen toimintaohjelma, liikkuvuudessa ja oikeudelliset välineet mukaan lukien maahanmuuttolausekkeet, niin kutsutuissa globaaleissa sopimuksissa, assosiaatio- ja yhteistyösopimukset, sitten erityisiä maahanmuuttosopimuksia, kuten takaisinottosopimuksia ja viisumivapautussopimuksia, operationaaliset välineet alueelliset suojeluohjelmat ja uusi ohjelma äh, siitä, sitten Frontexin järjestelyt ja sitten EASON ulkoiset toimet tulossa esille. Sitten implementointitoimet, maantieteelliset laajennukset, siellä lähdetään vertailuanalyysiin sisällöstä, prioriteeteista ja toimeenpanotoimista näille välineille ja valiovertailu kullekin välineelle sitten taulukon muodossa ja tavoitteiden suhteen luokiteltuna. Tässä mielessä alueelliset vuoropuhelut, kahdenväliset vuoropuhelut, liikkuvuuskumppanuudet ovat ainoat välineet, jossa saadaan kattava luonne, jossa eri prioriteetit tulevat esille yhtä aikaa yhdessä välineessä olemme huomanneet, että ensimmäinen pilari laillisen maahanmuuttojärjestelmisessä ja liikkuvuudessa on läsnäkolaisissa sopimuksissa ja viisumivapautus- ja helpotussopimuksissa, mutta ei ole välinettä, jolla voitaisiin pureutua maahanmuutto- ja työmahdollisuuksien helpottamisen aikaan EU-talolla. Sitten äh, laittoman maahanmuuton torjuminen toinen pilari, se on integroituneen pilari, siellä keskitytään rajavalvontaan ja takaisinottoon selkeästi Sorry. Sorry. Olen tottunut puhumaan kovin nopeasti. Okei. Okay. Toinen pilari. Niin ymmärsin kyllä, että tulkkien takia. Sori. Ei kertaa. Toinen pilari on integroituneen. Sillä keskitytään selkeästi, kuten tiedät, rajavalvontaan ja takaisinottoon sopimuksissa se nähdään Frontexin toimintasuunnitelmissa ja muissakin sopimuksissa, myöskin sitten näissä yhteisissä maahanmuuttolausekkeissa. Sitten kolmas pilari. Siellä halutaan maksimoida maahanmuuton vaikutus ja annetaan kansainvälistä suojelua. Ne saavat vähemmän huomiota. Niitä ei operationilla saada tarpeeksi. Ne ovat vain RDPPissä, ja EAS on esille tulevissa toimissa, alkavissa toimissa, koskee näitä kattavia välineitä. Sama koskee neljää pilaria, neljättä pilaria kansainvälistä suojelusta. Sitten välineiden luonteesta voimme sanoa, että kattavat välineet ovat poliittisia luonteeltaan. Siellä varmistetaan, että jäsenvaltiot osallistuvat. Sitten spesifit välineet ovat, ovat operationaalisia, jotka EU itse hyväksyy yksinomaisella toimivaltuudellaan viisumista tai sitten on takaisinotossa eh, jaettu toimivaltuus. Ei ole paljon eroa siinä, että onko poliittinen väline vai oikeudellisesti sitova sopimus joskus, kun sitoumuksia voi olla myös oikeudellisesti sitovissa sopimuksissa pehme soft law-järjestelyiden muodossa kuten on sellaisia lausekkeita esimerkiksi yhteistyö- ja assosiaatiosopimuksissa, eli nähdään, että assosiaatiosopimukset ja liikkuvuuskumppanut, vaikka ne ovat jotain erilaisia, niin loppujen lopuksi niillä voi olla sama vaikutus. Sitten yhte, tämä yleisnäkemysvälineistä, niin siellä yhteinen löytö oli se, että kun otetaan huomioon, että materiaaliset tavoitteet vastaavat kamiin pilareita, niin alueelliset vuoropuhelut äh, voidaan luokitella päällekkäiseksi yhteistyörakenteiksi sekä itäisille maille että Afrikan kumppanuusmaille. On myös päällekkäisyyksiä muissa välineissä, jos ajatellaan kapasiteettien rakentamista pakolaisten suojelussa. Tätä käsitellään yhtä aikaa maahanmuuttovuoropuhelussa, liikkuvuuskumppanuuksissa, GAMSeissa – myöskin alueellisissa suojeluohjelmissa ja jopa viisumivapautusvuoropuheluissa. Siellä on nyt eri intensiteettitasoja, resursseja ja onnistumisia. Myöskin puuttuu riittävästi jäsenvaltioiden osallistumista kaikissa näissä välineissä. Se on sitten yhteistä ja RDPPille. Sitten esimerkiksi alueelliset vuoropuhelut siellä voisi olla vähemmän ja kohdennetummat kokoukset voisi olla optio siitä, että tiettyjä vuoropuheluita ei jatketa, jos ei saada lisäarvoa, mutta tämä, tästä on eri näkemyksiä sisäasioissa toisaalta ja sitten ulkosuhteissa toisaalta, niillä on eri strategiset näkemykset. Myöskin jos ajatellaan sitten rahoituksen saatavilla, saatavuutta näihin vuoropuheluihin. No, liikkuvuuskumppanuuksissa yksittäiset jäsenvaltiot ja niiden aloitteet voitaisiin korvata monenkeskisillä hankkeilla, johon kuuluu jäsenvaltioryhmiä tai suoria EU-toimia – EU-rahastolla, niillä voidaan rohkaista, keskitytään vain monikeskeisiin hankkeisiin, siitä saataisiin varmistettua lisäarvo. Eikä niin kuin nyt, että kahdenvälisiin aloitteisiin joissakin tapauksissa ne ovat jo meneillä ja valtio ja kolmannen vaan välillä, erityisesti liikkuvuuskumppanuuksissa ja vastauksena erityisintressiin, joka teillä oli tähän välineeseen, niin toimeenpano ei näytä olevan tasapuolista eri osatekijöiden välillä gammissa liikkuvuuskumppanuus tuloksien tulostaulukkoa täytyisi päivittää, jotta saadaan laillisia mahdollisuuksia, vahvistetaan suojeluohjelmia ja lisätään ehdotusten määrää kehitykseen ja maahanmuuttoon. Spesifempiä resursseja voitaisiin saada liikkeelle, jotta saadaan liikkuvuuskumppanuustavoitteet saavutettua nyt tulevissa liikkuvuuskumppanuusvälineessä. AMIFAN, AMI-rahasto voisi ottaa kohtaamaan haasteen eriasteisia omistajuuksia ja intressejä on myös kumppaneiden keskuudessa. Ehkäpä konsultaatiot voidaan korvata oikeilla neuvotteluprosesseilla, siitä voisi olla apua. Ja lopuksi kommentoisin alueellisia suojeluohjelmia. Se oli myös komission intressi. Niiden soveltamisala oli jäysti määritelty, siitä tulee vaikeuksia suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Saattaa puuttua myös koordinointia, kun humanitaarisen avun politiikkaa suunnitellaan joissakin maissa puuttuu paikallista omistajuutta. Pääasiassa näkyvyyden puutetta EUlle rahoittajana, kun EU-CNHR toteuttaa toimia ja toimii globaalisesti ja heikko uudelleen sijoittamiskomponentti on totta, että yleisesti ottaen kansallisten viranomaisten kapasiteetti on parantunut, mutta vaikutus saattaa olla rajoittunut ainakin RPPiden osalta uusi versio, jolla pyritään kehityksen eh, integroimiseen. Siellä rahas, rahoja on tähän tarkoitukseen lisätty ja jäsenvaltiot osallistuvat enemmän kuin aiemmin, mutta vieläkin eh, kattavuus on laaja, eli keskittyminen pakolaisten suojeluun voisi heikentyä siinä globaalissa lähestymistavassa maahanmuuttoon, niin eh, kunnes se on konsolisoitu välineiden kanssa, joilla pystytään kaikkiin poliittisen kehityksen tavoitteisiin tarttumaan. Ja vaikka nimenomaisia näkökohtia joidenkin välineiden suunnittelussa voitaisiin parantaa ja joitakin muita pitäisi alkaa kehittää, niin tarvitaan investointia, aikaa ja ponnistuksia, jotta voidaan varmistaa asianmukainen arviointi ja toimeenpano niiden tavoitteiden saavuttamisen tehokkuudesta ja vaikutuksista kumppaneihin ja yksilöihin. Ja lopuksi sitten jätän puheenvuoron kollegalleni. Hän käsittelee rahoituskysymystä. Espanjol. Kiitoksia, minä aion puhua espanjaksi. Eh, käytän tulkea tällä tavoin myös. Tämä yhteistyö, ulkoinen yhteistyö turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä ja rahoitusvälineet, jotka liittyvät tähän. Tämä on tulosta pitkästä prosessista, jossa turvapaikka- ja maahanmuutokysymykset ovat tulleet yhä vain tärkeämmäksi Euroopan unionissa ja yhteistyökumppaniemme parissa silloin, kun puhutaan poliittisemmalla tasolla. Ja tämän seurauksena on se, että meillä on tuollainen näkemys, jossa on neljä pääosastoa, Komissiossa, jotka ovat hyvin aktiivisia tällä alalla, Devco Home, NER ja ulkosuhdehallinto. Meillä on kokonainen kirjo eri välineitä ja kumppanuusmaa, joka tekee yhteistyötä maahanmuutto- tai, tai turvapaikkakysymyksissä. Siellä on 5-16 rahoitusvälinettä tälle alueelle. Niinpä usein on niin, että näkyvyys on hiukan rajoittunut ja päällekkäisyyksiä myös on. 2014-2020 pääasiallinen väline tällä aja, tässä ajassa on katsotaan globaaleja haasteita. Siinä meillä on näille seitsemälle vuodelle budjetti, jossa on noin 50 miljoonaa per vuosi. Ja kaikki, jotka näette tuolla nämä rahastot, maantieteelliset rahastot ja välineet, siinä on turvapaikka, maahanmuutto, rahasto, ja sisäisen turvallisuuden rahasto ja eurooppalainen mm, valtuusrahasto. Tässä on hyvin suuri määrä näitä rahastoja ja paljolti riippuu siitä, miten käytännössä toteutetaan näitä hankkeita. Siellä on Etiopian, Marokon kanssa, Etiopian kanssa kahdenväliset sopimukset. Nämä ovat prioriteetteja Euroopassa unionille. Ja sitten äh, täällä näkyy kolme näkemystä siitä, millainen äh, painopiste annetaan tälle alueelle. Äh, tässä on kehitysyhteistyöluvut. Meillä on sieltä yksityiskohtaisia lukuja 2013. Emme meillä ei ole täysin äh, lukuja, jotka liittyvät äh, ulkoiseen yhteistyöhön. Äh, tuolla näkyy, että nämä määrät ovat nousseet 50, 55 miljoonaa vuodessa, eli maahanmuutto ja ja myöskin turvapaikkakysymyksissä 2009-2011 näkyy, että siellä on nousua aika paljon nimenomaan Itä-Euroopan kautta liikkuvuuskumppanuuden myötä. Ja tuolla kuvassa näkyy maatieteelliset prioriteetit Euroopan unionissa – tässä naapuruusalueet 20 prosenttia se on tuo violetti ja sitten viininpunainen Pohjois-Afrikka, seuraava vaaleankeltainen on Afrikka, eteläinen Afrikka ja sitten muut maat. Näistä me kolmesta tulee yhteensä noin yli 70 prosenttia. Sitten Aasia, Latinalainen Amerikka, ne saavat hyvin vähän näistä varoista. Ja sitten lopuksi viimeisellä kalvolla näkyy näiden rahastojen jakauma eh, eri teema-aloilta. Melkein 30 prosenttia tavoitteena on eh, laittoman maahanmuuton hallinta ja sitten sisäinen eh, turvallisuus, turvapaikat, sitten kehitys, johon liittyy paljon tekijöitä ja sitten laillinen maahanmuutto ja e, maahanmuuttajien oikeudet, esimerkiksi tiedotuskampanjat, joista tavoitteena on e, kertoa maahanmuuttajien oikeuksista. Ja tässä osuuteni tämän tutkimuksen puitteissa haluamme ottaa mukaan varsinkin HOM-pääosaston tiedot. Tämä ei ole helppoa, koska usein meillä ei ole tarvittavia perustietoja, joita voisimme analysoida. Kiitoksia. Kiitos oikein kovasti molemmista alustuksista. Kyllä on kysymyksiä, Anna. Thank you. Um, Kiitoksia. Kun olin Libya esittelijänä Gaddafin aikoina. Mehän keskustelimme silloin unionin lähestymistavasta näihin sopimuksiin ja kaikki oikeastaan riippui takaisinotto sopimuksesta Ja myös kun ajatellaan jäsenvaltioiden näkö, näkökulmaa poliittisesti, niin sehän oli aikamoinen. Gaddafin hallinto oli juuri poistanut maasta UNHCRn työntekijät, eli se, mitä maassa nyt tapahtuu, ei ole mitään uutta auringon alla, vaan niin tapahtui jo Gaddafin aikoina. Joten periaatteiden puuttuminen, poissaolo oli shokeravaa eikä tämä liene muuttunut. Periaatteet loistavat poissaolollaan. Ollaan haluttomia auttamaan niitä, jotka ovat avun tarpeessa. Joten kysymykseni kuuluu, entäpä nämä juridiset reitit? Pohtivatko jäsenvaltiot niitä? Onko sellaista jäsenvaltiota, jolla olisi sellaista? laillista maahan muuttoväylää. Ähm, ich hätte mal noch eine ganz an... Ah, Kollegin Kienke. Niin, kollega Kienke ensin. Grazie. Kiitoksia. Minäkin kiitän esittelijöitä näistä esityksistä. Uskon, että meidän täytyy tehdä vielä paljon työtä koska tähän mennessä maahanmuuton, turvapaikan haun ja kansainvälisen yhteistyön välinen yhteys ei ole vielä kauhean selkeää. Ulkoministerit ja sisäasiainministerit ovat vastuussa yhteistyöstä, mutta eivät tee yhteistyötä keskenään, esittävät erilaisia, keskenään erilaisia ohjelmia. Ja ihmettelenpä tässä vain, että miten me voimme sisällyttää ähm, tällaisen näinkin suuren teeman vielä kolmannen ministeriön kontolle, äh, salittaisiin kolmannen ministeriön kontolle, kun kaksikaan eivät vielä pääse yksimielisyyteen. Nuoret. Nuoret ovat erittäin tärkeässä osassa kansainvälisessä yhteistyössä. Mielestäni meidän täytyy tehdä kovasti työtä. Meidän täytyy, siis Annahan puhui tässä näistä laillisista maahanmuuttoreiteistä mutta meidän täytyy myös pohtia sitä, miten ihmiset voisivat kasvaa ja investoida omissa maissaan. Heille pitää antaa mahdollisuuksia, nuorille täytyy antaa mahdollisuuksia. Nuorethan tulevat tulevinakin vuosina olemaan tärkeässä roolissa niissä omissa maissaan Afrikassa ja muualla. Eli miten me voisimme muuttaa muuttaa kriteerejä ja tavoitteita ehkäpä sillä tavalla, että voisimme investoida näiden nuorten kykyihin, yrittäjyyskykyihin, mahdollisuuksiin kehittyä omissa maissaan. Se olisi tärkeää, mutta tätä ei tapahdu. Usein ne ihmiset, jotka näillä veneilläkin paateilla tulevat Välimeren yli, niin ovat juuri nuoria. Jos me emme tätä asiaa ota huomioon, niin kyllähän me eh, voimme säätää vaikka mitä lakeja, mutta miten, miten me voimme näille nuorille, jotka nyt pyrkivät Eurooppaan, miten me voimme heille antaa ää, eh, mahdollisuuksia ja kykyjä? Varathan eivät usein heidän, he, heihin saakka ulotu. Minä olen sitä mieltä, että me voisimme tukea tavallaan uuden luokan kasvamista näillä rahoilla, mutta itse asiassa kysymykseni on tämä, miten me voimme yhdistää tällä tavalla sisäisen politiikan ja ulkopolitiikan? Tämä on tietenkin minulle hyvin tärkeä aihe, koska se liittyy solidaarisuuteen ja perussyihin. Finja, niin, kiitos kovasti. Nyt eh, se ratkaisemukset lyhyesti, koska meillä on vielä yksi selvitys. Muuten ei kaikki pääse mukaan esittämään kysymystä. Kollega Valero. Voy ser muy breve. Aion puhua hyvin lyhyesti. Minulla on Marokosta kysymys ja Marokkoon kohdistuvista rahoista. Minkälaisia takeita meillä on siitä, että näitä varoja ei käytetä siihen, että rahoitetaan miehitettyjen alueiden muuria? Kollega Jurek. Sitten kollega Jurek. Haluaisin kysyä, että ollaan paljon kuultu rahoituspuolesta. Minua kiinnostaa käytännölliset tiedot maahanmuutosta maista, joista tulee pakolaisia juuri kolmannet maat. Afrikan sarvesta esimerkiksi maahanmuutto Saudi-Arabiaan. Haluaisin kysyä, että entäs yhteistyö Etiopian kanssa – onko Eritrean kristityistä vähemmistöistä pakolaisina kyse, kysymystä, mikä sitten on ongelmien mittakaava siellä. Ja vielä pyytäisin lisää tietoja käytännön tavoista auttaa pakolaisia kolmansissa maissa juuri. Kiitoksia. Ich mache jetzt noch den Minä sitten vielä loppuun valtuutettuhan on ottanut esille, että Afrikassa on myös ei pelkästään köyhiä, vaan myös rikkaita maita. Ja 52 miljoonaa pakolaistahan on liikkeellä niin sehän ei koske pelkästään EUta, vaan mitä siellä on aloitteita. Sitten, että vakavasti voidaan uudelleen sijoittamismahdollisuuksia järjestää myös Afrikan mantereella, kun ajatellaan tätä mittakaavaa katastrofeissa yhteistyössä tietysti EUn kanssa. Sen oman panoksemme lisäksi, joka meidän täytyy mm, antaa, jotta ihmisiä voidaan auttaa kotiseuduillaan. you. Okay. Uh, muy rápidamente. Aivan nopeasti. Ensinnäkin eh, tämä eh, selvitys on saatu päätökseen juuri ennen tätä kokousta. Me keskustelimme kollegojenne kanssa ja tämä kysymys siitä, että miten taataan parempi koordinointi toimielinten välillä Euroopan unionin sisällä ja komission sisällä varsinkin Eh, eri pääsastojen välillä. Eh, siellä on eri logiikat ja eh, täytyy katsoa, mitä tapahtuu paikan päällä tästä. Siis selvitys puhuu aika paljon. Haasteena on tietenkin se, että miten voidaan sovittaa yhteen nämä tavoitteet kehitys näissä maissa, varsinkin etelässä, ja se, että saadaan täytettyä Euroopan maahanmuuttopolitiikan tarpeet. Ja sitten 80 prosenttia maahanmuuttajista on alle 38-vuotiaita, erittäin tärkeä tavoite. Minun mielestäni kyseessä on hyvin käytännönläheinen kysymys. Eikö meillä ole olemassa sellaista pilaria, jossa käsitellään maahanmuuttoa ja kehitystä. Me käsittelemme tätä kysymystä ainoastaan Euroopan näkökulmasta, missä vaiheessa ei viitata millään tavoin tähän epätasa-arvokysymykseen ja näkökulmaan globaalissa mielessä, johon viitattiin ja sitten Maro, Marokko-kysymys. Minä sanoisin kyllä, että pääasiallinen riski eh, siinä eh, kansainvälisessä eh, rahoituksessa, joka syntyy, on tietenkin Marokon tapauksessa, Ukrainan tapauksessa on se, että aikaisemmin on ollut budjettitukea maahanmuuttokysymyksissä rajallisesti. Ne on keskeytetty ja se ei ole jatkunut. Tällä hetkellä riski, että mm, nämä rajavarvontaohjelmat Marokon osalta raattaisivat tätä muuria tai sitten äh, Saharan äh, ongelmaa. Sitä ei teknisesti ole, joten äh, en usko, että tällainen rahoitus on edes mahdollista. Ja sitten muut kysymykset. Etiopia, maahanmuutto. Uskoisin, että tässä EU on antanut hyvän esimerkin. Vuosi, kaksi kuukautta sitten palautettiin yli 100 10 000 tässä lähdettiin liikkeelle niin, että autettiin 110 000 Etiopiassa mahdollisimman pitkälle ja mitä tulee sitten Euroopan unionin kehityspolitiikkaan, kehitysapupolitiikkaan, me teemme yhteistyötä ajatellen etelästä pohjoiseen virtaa. Autamme myös etelän sisällä tapahtuvaa maahanmuuttovirtaa ja sen suuntautumista Nämä on hyvä muistaa silloin, kun neuvotellaan maahanmuuttokysymyksistä. Ja sitten Afrikasta on rikkaita maita ja köyhiä maita ja on myös alkuperämaita. Nigeria esimerkiksi, Etelä-Afrikka, eh, uskoisin, että tässä ei välttämättä ole poliittista tahtoa eh, ratkaista näitä ongelmia Euroopan unionin osalta. Meillä pitäisi olla riittävän houkutteleva kokonaispaketti, jotta ne lähtisivät mukaan. Mitä tulee Marokkoon, se on hyväksynyt uuden turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan, joka on uutta tällä alueella. Sitä puuttuu poliittista tahtoa ja toisaalta puuttuu kapasiteettia niin, että saataisiin houkutteleva paketti, jossa olisi mukana nämä pakolaisten vastaanottokysymykset esimerkiksi. To add uh, two comments. Pari kommenttia vielä, jotta voisin vetää tässä vähän lankoja yhteen. Te mainitsitte ymmärryksen puutteen poliittisesta tilanteesta Tämä liittyy siihen, mitä kollegaanikin sanoi, komission sisäinen kommunikaatio on tärkeää, mutta koordinaatio on myös haasteellista komission ja ulkosuhdehallinnon välillä ja myös EU-lähetystöjen kanssa kolmansissa maissa. Meillähän on jo tahoja, jotka on työllistetty kolmansissa maissa ja heidän lukumääränsä vielä lisätäänkin ja ovat tekemisissä maahanmuuttoasioissa. Tämä on ehkä se tärkein ongelma. Eli meillä, me emme ole vielä, meillä on henkilöitä, joilla on teknistä osaamista ja poliittista visiota, mutta miten ne yhdistetään? Molemmat ovat tärkeitä. Sitten näistä laillisista reiteistä päästä kyseisistä maista Eurooppaan. Sikäli kun ymmärrän, niin kaikki jäsenmaat ovat vähän vähältä poistaneet käytöstä tämän kaltaisen suojan. Jopa Sveitsi on muuttanut lainsäädäntöään. EUn ulkopuolinen maa. Ja myös edellisen mietinnön yhteydessä otettiin esiin tämä kysymys laillisista reiteistä. Te esititte kysymyksen siitä, että eri ministerit eivät toimi yhteen. No tämä on yllättävää. Ainakin GAM-välineiden tarkoitus on varmistaa sisäinen koordinointi. Käytännössä olemme havainneet, että mobi, liik, liikkuvuus kumppanuuksien yhteydessä työtä kyllä koordinoidaan. Ja toivon, että tällä olisi vastaava vaikutus myös jäsenvaltioiden sisällä, mutta me tarvitsemme mekanismeja, jotta saamme, joiden avulla saamme tietoa siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät kahdenvälisesti. Tämä on lojalin yhteistyöperiaatteen mukaista. Tällainen mekanismi olisi omiaan parantamaan koordinaatiota jäsenvaltioiden kesken, mutta myös yhden ja saman jäsenvaltion eri ministereiden välistä koordinaatiota. Tässä kaikki. Real pleasure. I have to say thank you to you. Täytyy kiittää teitä nyt, koska meillä on viimeinen herra Martinin esitys. Ja jos tätä ei saada seuraavan 10 minuutin aikana pakettiin, niin sitten ei ole mahdollisuutta, kun tulkit lähtevät. Kiitos teille ja olkaa hyvä. In this case the study is quite... Uh, Minä puhun äh, hyvin lyhyesti. Me saamme tämän kuun loppuun mennessä valmiiksi tämän selvityksen. Tämä on komission selvitys maahanmuuttopoliittisesta keskuksesta. Meillä on kuusi henkeä, pari ekonomistia, pari juristia. Ja täällä ajatuksena on antaa sisästöä tälle kokonaisvaltaiselle maahanmuuttonäkemykselle, joka täällä jo mainittiinkin – ja keskitytään tällä tavoin uusiin väyliin lailliseen maahanmuuttoon. Ja tässä nimenomaan puhuttiin talousmaahanmuuttajista ja mm, mahdollisuudesta tuoda näitä ihmisiä laillisesti EU-hun. Täällä näkyy tämä kertomuksen rakenne sellaisena kuin se on nyt. Siinä on kuusi kysymystä, kuusi osiota, nopea kymmen, kommentti näistä eri osioista, eli tosi nopeasti. Minkä tähden tarvitaan EU-lainsäädäntöä työperäiseen maahanmuuttoon? Tämä on siis relevantti ajatellen EU-työperäistä maahanmuuttoa ajatellen. Tämä liittyy myös vapaaseen liikkuvuuteen ja sitä ei saada, ellei edistetä yhteistä työllisyyspolitiikkaa tai yhteisiä työmarkkinoita tai yhteisiä, yhteistä työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Muussa tapauksessa asiat eivät toimi Euroopan talousalueella. Sitten toinen kysymys. Tämä tulee tietenkin esiin sitten tuossa kertomuksessa. Sitten toinen jakso. Mitkä ovat puutteet, joita voidaan todeta Euroopan työmarkkinoilla ja mitkä ovat ennusteet. Nopea vastaus. Me olemme esittäneet näkemyksen kaikista selvityksistä ja nopeasti voidaan vastata, että jo tällä hetkellä Eurooppa tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta Mm, kyllä on näen vähemmän ammattitaitoisesta työvoimasta. Totta kai ulkomainen työvoima on erilaista eri maissa. Se ei ole tällä hetkellä kriisin kourissa mitenkään samanlaista Etelä-Euroopassa kuin Itävallassa ja Saksassa rikkaimmissa EU-maissa, vaikka tässä onkin yksi lisätieto. Meillä on 20 pullonkaulaa, jotka komissio on tunnistanut. Ainoastaan kahdeksan on korkeammin koulutettu ammattitaitoista ja loput sitten vähemmän koulutettuja ajatellen. Ja sitten kolmas osio, mikä on tilanne, kun puhutaan oikeudellisista puitteista, lainsäädäntöpuitteista EU-ssa. Meillä on hyvin pirstaloitunut lainsäädäntökokonaisuus, ensinnäkin ammattitaitoinen työvoima, sitten myös kausityöntekijät ja yritysten sisäiset siirrot. Meillä on erilaisia välineitä, joita käytetään hyvinkin vähän pitäisi tehdä vaikutusten arviointeja ja nykyvälineet eivät välttämättä heijastele maahanmuuttajavirtoja. Tämä johtuu osittain siitä, että kaikissa on paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille niin, että ne voivat päättää täytäntöönpanosta. Ja tässä pitäisi mennä alkuperäiseen komission ajatukseen takaisin, että saataisiin aikaan kattava lähestymistapa työperäiseen maahanmuuttoon. Ja sitten neljäs kohta, mikä on tämän politiikan alan vaikutus. Niitä käytetään vähän, joten vaikutukset ovat rajalliset. Siitä huolimatta me olemme tunnistaneet päätekijänä, että nämä eivät riittävästi ota mukaan niitä, jotka eivät ole työperäisiä maahanmuuttajia, esimerkiksi opiskelijat, pakolaiset, turvapaikanhakijat. Heidät voitaisiin ottaa mukaan työmarkkinoille, heitä voitaisiin pitää osana ikään kuin työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Me pidämme tätä kattavana työmarkkinalähestymistapana. Ja sitten viides kohta, EU-agenda muuttoliikekysymyksissä, vastaako se EU-lainsäädäntöä työperäisessä maahanmuutossa. Siinä ei puututa avainkysymykseen, miten linkitetään sisäinen liikkuvuus ja kansainvälinen työperäinen maahanmuutto – ja ainoa pitkän aikavälin lähestymistapa on tämä pistejärjestelmä, joka koskee Euroopan työmarkkinatilannetta, eikä se vastaa näitä tarpeita, joita on tunnistettu. Ja Euroopan maahanmuuttoagenda on erittäin hyvä mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä ja sitten vielä äh, kuudes kysymys. Me tunnistamme 18 e- erilaista äh, uutta väylää EU-hun äh, lailliselle maahanmuutolle ja siinä puolesta ja vastaan edut ja haitat ja myös näkyvyys, poliittinen ja mm, toteutettavuus tulee tässä esiin myös. Eli nämä kuusi tehtävää, eli mätsäys niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat, sitten nykyinen työvoima eli perheen yhdistäminen, ulkomaalaiset opiskelijat ja niin edelleen, avataan uusia tuloväyliä, laajennetaan toimintaa niin, että sovitetaan yhteen EUn työmarkkina- ja maahanmuuttopolitiikka ja varsinkin naapuruusalueilla. Ja lopuksi käydään läpi uudestaan näitä velvoitteita, jotka liittyvät jäsenvaltioiden raportointi, tilastointijärjestelmiin, ja tämä pitäisi hoitaa strukturoidusti ja tästä pitäisi kuulla eri sidosryhmiä. Kiitos. Erinomainen esitys, mutta jos nyt kollegoilla olisi vielä mahdollisuus yksi kysymys, niin se pitäisi esittää lyhyesti. Herra Jurek. Kovasti kiitoksia. Lyhyitä huomioita. Mistä tässä nyt oikeastaan puhutaan? Vielä viisi vuotta sitten aika suuri ryhmä jäsenvaltioita rajoitti mahdollisuuksia tehdä työtä laillisesti muiden jäsenvaltioiden kansalaisille. Meillä on nyt suurta sisäistä äh, muuttoa tai ulkoista. Anna Gomez puhui puolesta miljoonasta portugalilaisesta, joka viime vuosina ovat maansa jättäneet. Nyt jos puhutaan maastamuuton mittakaavasta, niin Bulgaria liittyvä yli 10 prosenttia asukkaista. Nämä siirrot aiheuttavat reaktioita, joita näemme Isossa Britanniassa. Huolestuneisuutta useiden eh, kansalaisten keskuudessa, kun on sisäisiä siirtymiä. Miten sitten voidaan otella näissä olosuhteissa tällaisella ulkoista maahanmuuttoa? onko toista humanitaarinen apu ja toista sitten se, että suunnitellaan sellaisia prosesseja, jotka, joissa on se, miten on sitten poliittisen vastuun laita. Kiitos ymmärtämyksestä, Anna. Uh, uh, just to, uh... Haluaisin vain asettaa nämä 480 000 Portugalilaiset jotka ovat lähteneet, niin kontekstiin suurin osa heistä ovat äh, päteviä. Pikemminkin ei, eivät ole, en tiedä vaikka maasta muuttajia tai ekspatteja, ovat lähteneet kuitenkin sen vuoksi, että eivät löydä enää työtä äh, maastaan. Haluaisivat asua kyllä Portugalissa. Voin sen teille vakuuttaa. Mutta maasta muuttajia on ollut paljon koska toisaalta ähm, Portugalin, siis on ollut maasta muuttajia, mutta toisaalta Portugali on myös vastaanottanut äh, Ukrainasta, Afrikasta, Brasiliasta ihmisiä. Ja nämä ihmiset lähtivät ensimmäisenä, kun kriisi tuli. Ja nyt on sellaisia äh, alueita meidän maassamme, joissa ei ole riittävästi ihmisiä. Me tarvitsemme maahanmuuttajia. Tästä kriisistä huolimatta me tarvitsemme maahanmuuttajia. On naurettavaa, että valtiomme eivät sitä tajua. Tai vaikka tajuaisivatkin, niin eivät tee maahanmuutosta laillista. No, niin lyhyt huomio vielä. Portugalilaiset sairaanhoitajat olivat kovin haluttuja Isossa Britanniassa. Heillä on erinomainen maine siellä. Ihan omasta kokemuksestani mainitsin. Nyt haluaisin vielä pyytää teitä kommentoimaan lyhyesti. Ne kolme kommenttia nopeasti. Ensinnäkin kun puhutaan laillisesta maahanmuutosta ja me puhumme silloin Euroopan unionin maiden intresseistä, emme yhteistyöstä, vaan solidaarisuudesta tai solidaarisuudesta, vaan siitä, että mikä on eurooppalaisten työmarkkinoiden tarve. Ja toiseksi Tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys, me tiedämme sen kaikki. Meidän velvollisuutemme tutkijoina on taata, että saadaan oikeaa tietoa ja se välitetään ja se on perustana poliittisille päätöksille. Aina näin ei tapahdu. Ja tässä yhteydessä, jos haluan vastata kysymykseen, yksi päätelmistä meidän selvityksissämme on se, että meidän pitää löytyy, löytää mahdollisuus Euroopan kansalaisille toimia ja kansainvälinen tilaisuus, jossa esiintyvät nämä maahanmuuttajat. Vaikuttaa siltä, että nämä ovat kaksi eri asiaa. Esimerkiksi Saksassa ei ole mitään väliä, tulevatko ihmiset Portugalista vai Marokosta. Tärkeää on, että nämä ihmiset tulevat laillisesti. Tämä on minun mielestäni tämä globaali näkökulma maahanmuuttokysymyksiin. Kiitos. Erstmal vielen herzlichen Ensinnäkin kiitoksia kovasti. Saatte palkinnon päivän tiiveimmin muodon muotoiluista tie, tiedoista. Ja tulkit sitten saavat palkinnon päivän nopeammasta tulkkauksesta. Onneksi olkoon. Kiitoksia kovasti. Sitten muut asiat, jos jollakulla niitä on, lopputoive ennen eh, kesätaukoa ilmaistavana, jossa on niin viimeinen mahdollisuus. Muuten toivotan kaikille hyvää kesälomaa. Toivon, että kaikki sitten virkistyneitä tulevat takaisin. 3. syyskuuta tapaamme täällä jälleen kello yhdeksän. Kaikille toivon terveyttä ja virkistävää jatkoa täällä Brysselissä tai paluuta Brysseliin.